it's working. Is it now working? Toimiiko tämä nyt? Kyllä toimii. No niin, jälleen kerran hyvät kollegat. Saanen aloittaa ensimmäisen kokouksemme vuonna 2017 kautemme toisella puoliskolla ja vaikka nyt onkin jo tammikuun toinen puolisko, niin haluaisin toivottaa hyvää uutta vuotta ja kaikkea hyvää vuodelle 2017 kaikille. Ensimmäinen set viisi asiaa esityslistallamme liittyvät valiokuntamme puheenjohtajiston valintaan. Joten tällä hetkellä minä toimin lähtevänä puheenjohtaja ensimmäisen ähm, kauden ensimmäisen puolikkaan lähtevänä puheenjohtajana tai tällaisena väliaikaisena puheenjohtajana. Olen siis lähtevä ja väliaikainen puheenjohtaja. Tämä on meidän parlamenttimme perinne. Puhetta ei johda vanhin jäsen, vaan edellinen puheenjohtaja. Ja tässä toimessa, niin nyt haluaisin virallisesti ilmoittaa tämän kokouksen alkanen Ensimmäiset viisi asiaa. Niiden tarkoituksena on luoda uusi puheenjohtajisto. Ja ensin me valitsemme puheenjohtajan, sitten ensimmäisen varapuheenjohtajan, toisen varapuheenjohtajan, kolmannen ja neljännen varapuheenjohtajan. Minulle on kerrottu, että että Meillä on joitakin varajäseniä, jotka osallistuvat äänestykseen. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että teillä pitäisi olla äänestyskorttinne mukana, mikäli sähköistä äänestystä tarvitaan. Jos on nyt mitään halua muuttaa asioita tai nimittää jotakuta, niin ilmoittakaa sihteeristölle ennen kuin äänestys ilmoitetaan käynnistyneeksi. Hyvä. Sitten ensin meidän pitäisi valita puheenjohtaja. Ensinnäkin minua katsottava ympärillinen ja laskettava jäsenet. Me tarvitsemme 11 jäsentä, jotta olisimme äänivaltaisia, että voimme valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. On aivan selvää, että täällä on enemmän eh, jäseniä kuin 11. Meillä on 27 jäsentä täällä. Ja jotta voisimme valita puheenjohtaja, tarvitsemme eh, ehdokkaita poliittiselta ryhmältä tai vähentään kolmelta Intan jäseneltä. Ehdokkaiden on tuotettava selvitys taloudellista sidonnaisuuksistaan. Ja ymmärtääkseni SND-ryhmä haluaisi nyt puheenvuoron. Yeah, uh, on behalf of my group. Oma ryhmäni nimissä ehdotan edustaja Langea tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Thanks a lot. So... Kiitoksia oikein paljon. Muuta ehdokasta ei ole. Ja tietenkin minä hyväksyn tämän ehdokkuuteni. Ja minä olen myös julkaissut äh, ilmoitukseni taloudellista sidonnaisuuksista. Muita ehdokkaita puheenjohtajaksi ei ole. Sitten 208 artiklan mukaan meillä on mahdollisuus valita suosion osoituksen puheenjohtaja. Jos haluatte, niin voitte niin tehdä. Thanks a lot. Kiitoksia oikein paljon teidän tuestanne. Ja tietenkin yritän jatkossakin yrittää olla osallistava puheenjohtaja ja haluan kuvastaa kaikkia jäseniä, valiokunnan jäseniä, heidän etujaan ja puolustaa tämän valiokunnan etuja ja saada hyviä tuloksia, hyviä lain säädäntöjä, säädäntöä aikaan ja hyviä kauppasopimuksia. Tulen tekemään kaikkeni tässä tehtävässä. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt me ryhdymme valitsemaan varapuheenjohtajaa. Tämäkin 208 artiklan sääntöjen mukaisesti. Ja minun täytyy muistuttaa teitä siitä, että tässä 208 artiklassa on myös määritelty se, että kunnioitamme sukupuolten tasapainoa ja maantieteellistä tasapainoa, eli eh, enää toista saksalaista miestä ei voida nimittää. No niin, ensimmäinen varapuheenjohtaja eh, ehdokkaita ja annan puheenvuoron EPPn koordinaattorille. Ensinnäkin onneksi olkoon puheenjohtaja valintanne johdosta EPPstä. Ehdotan Winkleriä, joka on tehnyt oikein hyvää työtä edellisellä kuluneella kaudella. Yeah, according to the time, I was a little bit uh, Ni- olin tässä esityslistalle vähän kauempana. Äh, tietenkin halusin ehdottaa äh, kollega Saifia, joka teki tämän työn erittäin hyvin viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan. Pyydän anteeksi tästä. Do you consent to this nomination? Äh, hyväksyttekö tämän ehdokkuuden? Kyllä. Onko muita ehdokkaita? Ei ole. No sitten ehdotan, että valitsemme hänet suosionosoituksin. Madame Saifi, please join me here. Edustaja Saifi, olkaa hyvä ja tulkaa tänne korokkeelle. Okay, now we are switching to the election of the... Sitten valitsemme toisen varapuheenjohtajan ja pyydän ehdokkaita ja vihreästä ryhmästä edustaja Hautala. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut sinulle ja Rova Saifille nimityksistä. Haluaisin ehdottaa Janni Jadota varapuheenjohtajaksi. Valitettavasti hän ei ole paikalla. a lot. Uh... Kiitoksia oikein paljon. Herra Jadot on hyväksynyt ehdokkuutensa kirjallisesti. Onko muita ehdokkaita? Ei ole. Sitten voimme valita hänet suosionosoituksin. So, Mr. Jadot is elected. Niin, herra Jadot on valittu toiseksi varapuheenjohtajaksi. Onnittelut hänelle. Ja nyt meillä on edessä kolmannen varapuheenjohtajan valinta ja pyydän ehdokkaita ja annan EPP-ryhmälle nyt puheenvuoron. Oui. Uh, I would like to now... Minä haluaisin ehdottaa oikeita miestä oikealle paikalle – eli herra Winkleria jatkamaan työtään kolmantena varapuheenjohtajana. Winkler. Kiitoksia. Julio Winkler on eh, asetettu ehdolle. Hyväksyttekö tuon ehdokkuuden? Kiitos. Onko muita ehdokkaita? Ei ole, joten ehdotanpa, että valitsemme hänet suosion osoituksin. Herra Winkler, olkaa hyvä, tulkaa tänne. And now, last not least, the election of the fourth. Ja sitten neljännen varapuheenjohtajan valinta lopuksi. Olkaa hyvä, ehdotuksia. Congratulations on... Kiitoksia teidän loistavasta paluustanne puheenjohtajan tehtäviin. Haluaisin nimetä Jan Zaradilin kollegani. Hän on valmis palvelemaan aina paikalla ja aina hän tykkää rockmusiikista. Olen tehnyt huipputyötä, joten suosittelen häntä neljännelle paikalle. Do you consent? Kiitoksia. Herra Saradil, hyväksyttekö tämän ehdokkuutenne? Hyvä, kiitoksia. Onko muita ehdokkaita? Ei ole. Eli me voimme valita hänetkin suosin Edustaja Sahraville, teidät on nyt valittu neljänneksi varapuheenjohtajaksi ja te voitte tulla tänne korokkeelle joukkoomme. So, the bureau is now completed. No niin, puheenjohtajisto on nyt valittu ja voimme mennä ihan tavanomaiseen esityslistaamme. Kiitoksia vielä kerran kaikille tuesta, tuesta puheenjohtajistolla. Se on enemmän tai vähemmän sama puheenjohtajisto kuin meillä oli ensimmäisellä puoliskolla. Ja me teimme varsin hyvää yhteistyötä silloin ja teemme työtä teidän puolestanne, Intavaliokunnan puolesta. Nyt tätä loppukokousta varten on esityslistaluonnos. Se on kohta kuusi, nimittäin esityslistan hyväksyminen. Jos mitään vastalauseita ei ole, niin ehdotan, että hyväksymme esityslistan. Vastustusta ei ilmene, joten esityslista on hyväksytty. Kohta seitsemän. Pöytäkirjan hyväksyminen useammasta kokouksesta, jota meillä on ollut viime kuukausina. Yleensä me pidämme pöytäkirjaa hyväksyttynä, ellei joku niitä kommentoi ennen kokouksen päättymistä joten meidän tulisi toimia niin kuin tähänkin mennessä. Sitten tulemme kohtaan kahdeksan, puheenjohtajan ilmoitukset. Esityslista on varsin täysi. Meillä on useampia hyvin mielenkiintoisia asioita esityslistalla. Ensinnäkin tänään vielä äh, keskustelemme komission kanssa setasta ja sitten huomenna äh, äänestämme siitä. Sitten keskustelemme myöskin Maltan puheenjohtajuuskauden prioriteeteista. Meillä on myös keskustelu polkumyynnin vastaisesta toiminnasta ja monenkeskisestä investointituomioistuimesta. Ja lisäksi meillä on tämä workshop-kaupan helpotuksista, joten meillä on hyvin intensiivistä työtä edessämme. Siksi haluaisin ihan vain muutaman lyhyen ilmoitusasian teille kertoa. Ensinnäkin VTO pääsihteerin Rasevedon mandaatin jatkaminen. Olen teille jo kertonut, että hän hakee toiselle kaudelle määräaika ehdokkuuden asettamiselle on 31. joulukuuta 2016 ja muita ehdokkaita ei ole nimetty, joten on hyvin todennäköistä, että herra Acevedo jatkossakin tulee olemaan VTOn pääsihteeri. Sitten halusin kertoa teille, että TTIP-neuvotteluthan e eivät jatku, sen jo tiesittekin. Ne ovat pysähdyksissä, mutta kummatkin neuvotteluosapuolet vielä presidentti Obaman toimikauden loppuksi loivat tällaisen yhteisen taseasiakirjan näistä neuvottelusta, joka 17. tammikuuta lähtien on ollut myös julkinen, jossa esitellään ongelmakohdat, mutta myös saavutukset. Niin, että voidaan arvioida, mitä on saatu aikaan ja mitä ei vielä. Sitten meillä on uusi ITC-tutkimus kaupan mahdollisista esteistä. Se on erittäin mielenkiintoinen tutkimus ja voimme hyödyntää sitä ehkä työssämme. Ja sitten haluaisin vielä kertoa, että torstaina otin ensimmäinen sen käsittelyn sopimusneuvoston kanssa valko tekstiilikiintiöistä. Tässä nyt ihan lyhyesti ilmoitusasiat ja sitten menemme kohtaan yhdeksän. Ja tässä haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenemme Rova Malmströmin. Sydämesti tervetuloa. Hyvät kollegat, ceta sopimuksessa me olemme nyt loppusuoralla. Me parlamentilla olemme hyvin intensiivisesti seuranneet keskusteluja tästä neuvottelusta näistä neuvotteluista. Ja meidän valvontaryhmämme on viimeisten kahden vuoden aikana kokoontunut 12 kertaa ja intensiivisesti seurannut näitä neuvotteluja. Täällä Intassa olemme keskustelleet yhdeksän kertaa eri sidosryhmien kanssa. Me olemme kolme kertaa täällä Intassa järjestäneet työryhmiä SETAn eri osista. Olemme kaksi kertaa lähettäneet valtuuskunnan Kanadaan eh, keskustellaksemme eh, Kanadan vastuuhenkilöiden kanssa jostakin yksityiskohdista. Ja me olemme myös järjestäneet keskustelun kansallisten parlamenttien kanssa. Eh, se oli ensimmäinen laatuaan niin, että meillä on nyt myös joidenkin kansallisten parlamenttien näkemys asioista ja saatoimme ottaa sen huomioon mm, käsittelyssämme. Olemme myös pyytäneet kaksi äh, oikeudellista lausuntoa asiasta, että voisimme katsoa, sopii, äh, onko sijoittajatuomioistuin yhteen sopiva EU-lainsäädännön kanssa. Ja lisäksi näiden 28 julistusta niiden oikeudellinen sisältö, sitäkin on tutkittu. Ja kaikki tämä työ on aiheuttanut sen, että olemme askel askeleelta lähentyneet setaa ja olemme parlamentistakin tuoneet panoksemme mukaan, joka on parantanut sopimusta. Muistutan vain siitä, että tämä vanha sijoittajan suojaväline äh, korvattiin tällä uudella äh, sijoittajan äh, tuomioistuimella. Ja erityisesti kun on e-, ennaltaehkäisevästä periaatteesta, julkisten palvelujen, peruspalvelujen suojasta, sitoumusten täyttämisestä, työntekijöiden oikeuksista ja kahdeksasta tärkeimmästä työelämää koskevasta normista, niin näissä asioissa olemme monia e, asioita saaneet liikkeelle. Ja tuen tähän keskusteluun kansallisten parlamenttien kanssa ja myöskin niissä keskusteluissa, joita me täällä kävimme, niin niissä kolme asiaa oli etusijalla. Ensinnäkin tämä se, sekavaliokunta ja se, miten tuo valiokunta otetaan mukaan demokraattiseen prosessiin. Haluaisin tässä yhteydessä huomauttaa, että myös muissa sekavaliokunnissa on niin, että meille parlamenttina tiedotetaan asiasta. Meillä on siis oikeus nähdä kaikki näiden valiokuntien asiakirjat. Kyllähän meillä näitä on muissakin kauppasopimuksissa, mutta varmasti yhteistyötä voidaan tässä mm, vielä parantaa. Ja tiedätte, että herra Brock ja minä neuvottelemme neuvoston kanssa uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta, jossa tämä asia olisi mm, selvästi käsiteltynä. Olemme yhdessä lähettäneet myös neuvostolle kirjeen, jossa olemme tämän asian nostaneet esiin. Me haluamme, että vahvistetaan näiden sekavaliokuntien demokraattista äh, pohjaa kaikissa kauppasopimuksissa. Mutta nyt tässä on katsottava, miten tämä sekavaliokunta otetaan huomioon neuvoston ja parlamentin demokraattisissa rakenteissa. Sitten tämä toinen asia liittyy tähän julkilausumaan 36, jossa oli kyse tästä investointituomioistuimen jatkokehityksestä ja erityisesti tuomareiden valinnasta. Hyvät kollegat, tässä on mielestäni noudatettava samaa mallia kuin myös EU-tuomioistuimen kohdalla niin, että meillä parlamenttina on myös osallisuus. Ja sitten kolmas asia liittyy siihen, miten voidaan mahdollisesti parantaa työntekijöiden oikeuksien loukkauksia koskevia korvauksia tai korjauksia ja tässäkin pohdittiin sitä, että miten, millainen aikataulu saadaan aikaan, jotta nämä sitoumukset todellakin voidaan myös toteuttaa. Nämä olivat kolme asiaa, jotka olivat keskustelussa, josta varmasti tänään puhutaan. Ja nyt olen iloinen siitä, että komissio sen täällä anna hänelle puheenvuoron. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja Lange, kunnianarvoisat jäsenet, hyvät näistä herrat, hyvää iltapäivää ja hyvää uutta vuotta. Haluaisin myös onnitella sinua puheenjohtaja ja varapuheenjohtajia uudelleen nimeämisestä näistä vaaleista. Odotan Tekemään yhteistyötä samassa hyvässä hengessä kuin aikaisemmin. Tuskin paljattelua sanoa, että me elämme epävarmoja aikoja, vaikeita aikoja. Meillä on tärkeä ystävä liittolainen, joka ainakin osittain ottaa etäisyyttä kansainväliseen järjestelmään, vähemmän kauppaa, enemmän protektionismia. Ja on tärkeämpää kuin koskaan, että me, jotka uskomme vapaakauppaan, voimme luoda hyviä, seurattavia, kestäviä kauppasopimuksia, jotka hyödyttävät kansalaisiamme ja ympäristöämme, ja että me toimimme yhdessä. Meidän täytyy pitää yhtä meidän samanmielisten kumppaneiden, että nämä kauppasopimukset toimivat. Ja mitä parempi, mikä voisi olla parempi kauppakumppani kuin Kanada? Se on tietysti tärkeä kauppakumppani kahdenvälisessä kaupassa. Kauppakadan on tuhannen miljardin Euroopan, euron edestä ja noin 400 miljoonaa suuria investointeja. Meillä on samoja arvoja, oikeusvaltio, avoin demokraatia, äh, hallitus on, ja yhteiskunta on inklusiivinen, hallitus on kansalaisia, tarjoaa julkisia palveluita äh, ja turvaa kuluttajan suojan, lastenhoitoa ja se on meidän kumppanimme myöskin ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. Kanadan vakavuus on sama kuin meidän. Kaupan lisääminen auttaa kansalaisia kasvattaa vaurautta, työpaikkoja, tarjoaa mahdollisuuden moukata globalisoitumista sen sijaan, että sille alistuisi. Ja kuten puheenjohtaja totesi, teillä on ollut pitkää keskusteluja ja olen ollut muutaman kerran itsekin täällä kuuntelemassa niitä ja keskustelemassa Kanadan sopimuksen sisällöstä ja puhun siitä ihan lyhyesti ja sitten tartun niihin aiheisiin, jotka mainitsit lähes kaiken tuolle poistaminen lähes heti säästää EUn veijiltä puoli miljardia ihan heti. Ja me haluamme selvitellä PK-yrityksille tarjottavia uusia mahdollisuuksia, joita tästä syntyy, joilla e on la- laadukkaita tuotteita. Jos Talentia ostaa Torontosta, saa samaa laatutuotetta kuin tälläkin. Ja näiden suojattujen aluemerkintöjen tuotteiden vientihän on 4 miljardia globaalisti. Ensimmäistä kertaa millekään kumppanille Kanada on avannut julkiset tarjonnat kaikilta tasolla IT-järjestelmästä juniin. Me voimme tehdä tarjouksia ja kilpailla. Sitä on myöskin nykyaikainen sopimus helpottaa telekom, insinööripalveluja, arkkitehtipalveluita, meriliikennettä. EU-yritykset voivat investoida varmemmin ja EU-ssa tutkintansa suunnittaneet voivat siirtyä sinne helpommin ja EU-yritykset voivat tarjota täydentäviä palveluksia ja after sales-tukea. Meillä on myös neljä tärkeitä turvalausiketta tässä sopimuksessa. Meillä on turvalausekkeet maatalouden herkimmille tuotteille, kananmunat ja naudenliha ja porsaskiintiöt. Olemme perustavasti muuttaneet EUn lähestymistä kauppaa investointeihin ja meillä on investointituomioistuin järjestelmä investointien suojalle. Tiedän, että monet tässä valikunnassa ovat tukeneet tätä kovasti ja meillä on ollut hyviä keskusteluja, jotka ovat uskoakseni auttaneet luomaan uutta järjestelmää. Uusi järjestelmä on muutos aikaisempaan säätelyjärjestelmään. Se mahdollistaa hallitusten säätelyn ja tekee reilumman ja seurattavamman järjestelmän. Siinä pätevät tuomioistuimet, julkiset tuomioistuimet, oikeus tehdä valittaa tuomiosta ja eettiset turvalausekkeet. Meillä on hyvä yhteistyötä Kanadan kanssa tässä ja pyrimme sitten globaalisesti luomaan tällaisen monenkeskeisen investointisuojajärjestelmän. Meillä oli monia tapaamisia Davosista, josta juuri tulen, sekä yritysten ja 27 muun maan kanssa, jonka kanssa keskustelimme tästä asiasta. Paljon tukea, paljon kiinnostusta. Monet maat haluavat työskennellä kanssamme ja tutkia tämän järjestelmän yksityiskohtia. Palaamme tähän varmaan myöhemmin. Järjestelmässä on myöskin oikeus säilyttää julkiset palvelut julkisena. Eurooppalaiset voivat päättää, miten terveys, koulutus ja vesi tarjotaan. Ja sama oikeus on kanadalaisilla. Paikalliset, alueelliset, kansalliset viranomaiset, niillä on oikeus järjestää näiden palveluiden tarjoaminen haluamalla tavalla, ei ole mitään velvollisuutta oikein yksityistää mitään, eikä mikään estä yksityistettyjen palveluiden uudelleen kansallistamista. on kuullut myös oikeus, hallitusten oikeus säädellä yhteiskunnan ehdoissa kaikilla tasoilla, ympäristön suoja, sosiaaliturva ja kulttuurin monimuotoisuus, kaikki on mahdollista. Olemme äskettäin saaneet paljon kysymyksiä tämän valiokunnan jäseniltä, myös muilta, tästä sopimuksesta, mikä on ihan luonnollista. Kun loppusuora lähestyy, te saatte kysymyksiä ihmisiltä, jotka edust- joita te edustatte. Haluaisin selkeyttää kolme asiaa jotka ovat viimeisen kolmen viikon aikana tulleet esille. Ensinnäkin asia, jonka pohjalta mainitsi tämä SETAn yhteiskunta ja parlamentin oikeudet. Haluan tehdä ehdottoman selväksi, että mitkään tässä sopimuksessa ei mahdollista sitä, että tämä yhteiskomitea kiertäisi tai tekisi poikkeuksia eu sopimusvelvollisuuksille, joita parlamentilla on valvonnan suhteen. Se ei voi yksipuolisesti muuttaa sitä kaikki muutokset vaatisivat saman setan ratifiointiprosessin, eli vähintäänkin komission ehdotus, neuvoston päätös ja parlamentin hyväksyntä, suostumus. Tekstiä ei ilman teidän suostumustanne voi muuttaa. Sen komitean päätöksenteko oikeudet muuttaa liitteitä ovat rajoitettuja. Se ei voi muuttaa herkkiä liitteitä, kuten niitä varaamme, jotka suojelevat julkisia palveluita. Muiden suhteen yhteinen komitea voi tehdä päätöksen ainoastaan, jos on erityinen määrä sopimuksessa, jossa suorasanoisesti antaa sille se oikeudet muutosten tekemiseen. Ja sekä EU että Kanadan täytyy suostua tähän, ja komissio ei ota kantaa komissiossa, äh, yhteiskomiteassa, ellei EU-päätös ole antanut sille oikeutta tehdä näin. Niissä harvassa tapauksessa, jossa se yhteiskunta vaatisi muutoksia EU-oikeuteen, no, EU-lainsäädäntöön, emme sallisi sitä ennen kuin EU-sisäiset päätöksentekomenettelyt on turvattu. Jotkut kysyivät myöskin elintarviketurvallisuuden vastavuoroisen hyväksymisen periaatteista ja voisiko yhteiskomitea alentaa suojan tasoa. Ei, näin voi, ei voi tapahtua. EU yksin päättää sen taso, joka kansalaisille tarjotaan äh, elintarvikkeiden riskien suhteen. Euroopan parlamentilla on täysin oma roolinsa tässä. Ja CETA-sopimus ei muuta tätä ei nykyisellään tai yhteisen komitean päätösten kautta, eikä tämä myöskään ra- rajoitu elintarviketurvallisuuteen. Tähän on paljon kiinnitetty huomiota sekä EUn että Kanadan puolelta. Me haluamme turvata viranomaisten mahdollisuuden säädellä yleisen edun mukaisesti. Jotkut ovat myös ottaneet esille sen, että hyväksyntää lykästäisiin, kunnes toimielimen välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä hyväksytään. Tuo ei ole välttämätöntä, sillä mikä niiden neuvotteluiden äh, tulos onkaan, se on vastaisen setatyön pohja. Me kunnioitamme toimielimen välisen sopimuksen tak- takaamaan toimielimen välisen tasapainon, olipa se myös mikä tahansa. Tiedämme, että puheenjohtaja Lange on mukana tässä myös. Kaupan alueella olemme ihan eturintamassa. Me vastaamme velvollisuuksimme, jotka syntyvät nykyisestä puitesopimuksesta – ja valiokunta saa kaikki asiakirjat, joita jäsenvaltioillekin lähetetään kauppapoliittisessa komiteassa. Olen myöskin ollut vuosia puoli vuotta Euroopan parlamentin jäsen. Tiedän, kuinka tärkeää tämä on. Tiedän, mikä on parlamentin jäsenten kohtaama paine. Olen vastannut tähän yksityiskohtaisesti kirjeessä, joka on julkaistu komission verkkosivuilla. Herra Moise lähetti tuon kirjeen ja kaikki yksityiskohdat löytyvät sieltä. Tänne kysymys koskee investointituomioistuin järjestelmää teidän roolianne. Tiedätte, että sitä luotamme tu- tuomioistuimen perus, perustan ensimmäisen asteen tuomioistuimen vetomusjärjestelmän ja etiikan ja Euroopan parlamentti äänestää tästä. Yhteiskomitea tekee joukon täyttöntöönpanopäätöksiä koskien tätä, jotta tuomioistuin voisi toimia. Parlamentilla on ollut jo erittäin tärkeä osuutensa tämän järjestelmän muokkaamisessa. Olen tietoinen siitä ja myös kiitollinen siitä. Ja olen myös vastaisuudessa sitoutunut siihen, että parlamentti saa mahdollisuuden käydä täyden keskustelun näistä asioista ennen kuin edistämme sitä. Ja jos tekstiin tarvitaan jotain muutoksia tai jotain muuta isotonaalisia muutoksia, silloin erittäin normaalia sopimusmenettelyä ja parlamentin hyväksyntä tarvittaisiin jälleen tuomioistuimen jäsentä valinnassa minusta parlamentti pitäisi ottaa myös mukaan. Minun aikomukseni on, että parlamentti ehdottaa erittäin päteviä henkilöitä, ehkäpä entisiä EU-tuomioistuimen jäsenet tai jonkun mukaan sellaisen tuomioistuimen jäseniä tai juristeja, joilla on tunnustettu pätevyys, jotka istuivat komiteassa, joka antaisi kantansa ehdokkaiden sopivuudesta, ja tämä olisi vastaava kuin Euroopan roolin asema Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomareiden valinnassa. Olen saanut puheenjohtaja Langen kirjeen ja olen julkaissut yksityiskohtaisen vastauksen verkkosivullamme. Kolmas kysymys koskee kaupan ja kestävän kehityksen luovun täytäntöönpanon mekanismeja. Tämä on globaalisti tärkeä kysymys, mutta on pääsee sopimukseen. Meillä on sopimus, joka tukea sitä periaatetta kaupan ja investointien täytyy olla kestäviä ja tukea työlainsäädäntöä ja ympäristölainsäädäntöä. Tässä on kunnianhimoinen ja kattava ja oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpaneva sisältö tämän suhteen. Ne voivat olla maailmalle referenssi. Meidän täytyy monikäskeisiä sopimuksia noudattaa, kuten Pariisin sopimusta, ja meidän täytyy edistää kestävien resurssien, kuten puutavaran ja kalavarojen kestävää käyttöä. Täytyy myös tukea kansainvälisten ilosopimuksia, mukaan lukien tasa-arvoinen palkkaus. Ja olemme sitoutuneet, että emme saa epäonnistua näiden sitoumusten täytäntöönpanossa. Meillä on inklusiivisia ää, seurattavia menettelyjä näihin kysymyksiin liittyvien kauppariitojen ratkaisemiseksi. Ja jotta täytäntöönpano olisi riittävää, meidän täytyy tehdä työtä ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että tämän lähestymistavan täysi potentiaali hyödyntää Tavisäärin Champagnen, joka on vastaava ministeri Kanadan puolelta ja on erittäin sitoutunut työskentelemään tämän parissa. Joten osallistamme jäsenvaltiot, Euroopan parlamentin totta kai, kansalaisyhteiskunnan keskustellaksemme siitä, miten edistää tätä me käymme keskustelua siitä, miten parantaa täytäntöpanon mekanismia mukaan lukien kiistojen ratkaisu, riidan ratkaisu, menettelyt. Ja otamme sitä mukaan tähän keskusteluun niin pian kuin mahdollista, kun kestävän kilpailun uudelleenarviointi äh, prosessi alkaa. Tästä hyväksyttiin korkeammalla tasolla EUn ja Kanadan huippukokouksessa. Kanada on oikea kumppani tähän. Kun sitä väliaikaisesti jo soveltuu. Aloitetaan välittömästi laajan keskustelun sidosryhmien kanssa näistä kysymyksistä te mukaan lukien selvittääksemme, miten me voimme edistää kauppaa ja kestävää kehitystä ja miten arvioida sitä SETA-sopimuksessa. Esittelemme kokemuksemme EU-lähestymistavassa, esittelemme kritiikkiä ja arvioimme muiden maiden kokemuksia. Toivottavasti voimme aloittaa tämän arvion Kanadan kanssa kesällä jotta voimme syöttää kokemukset tästä sisäisen keskusteluihin Kanadan kanssa. Ja sitä lisäksi sitä uudelleen arviointi keskustelun ja laajemman keskustelun tulosten pitäisi auttaa meitä muotoilemaan vaihtoehtoja EUn kaupassa ja kestävyysagendalle ylipäätänsä ja näin muutenkin laajemmin kuin vain Kanadan kanssa. Jälleen olen julkaissut yksityiskohtia verkkosivuilla puheenjohtaja Langen kirjan jälkeen. Joten kunnianarvoiset edustajat, me keskustelemme erittäin tärkeästä sopimuksesta tänään. Se on taloudellisesti tärkeä, mutta myös geopoliittisesti tärkeä. Me voimme saamamielisten partnereiden kanssa parantaa talouksien mahdollisuuksia, muokata globalisoitumista. Voimme pitää huolta, että arvomme toteutuvat. Vapaa, edistyksellinen kauppa ja meidän täytyy taata, että julkisella viranomaisilla on mahdollisuus säädellä yhteisen edun puolesta. Avain, säätöperusteinen kauppa, avoimet yhteiskunnat, demokraattiset arvot. Meidän pitäisi olla yhdessä näiden asioiden takana. Kanada on yksi tällainen maa. Jotkut kumppanimme tällä hetkellä etääntyvät näistä tavoitteista ja me olemme päättäneet, että me oimme eri suuntaan, eri vastavirtaan. Emme kaikki jotain vaan napaan. Jos me on vahvemmat taloudelliset suhteet ja myöskin maailman poliittiset suhteet strategisessa kumppanuussopimuksessa Kanadan kanssa. Meillä on aito pohja tälle ja näin pitäisi tehdä viivytyksettä. Joten toivottavasti reagoitte myönteisesti tähän sopimukseen huomenna ja odotan äänestystä täysistunnossa myöskin. Jälleen kiitoksia, että sain mahdollisuuden ottaa keskustelun ennen äänestystä. Odotan keskustelua täällä. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia paljon. Sydämelliset kiitokset hyvä komission jäsen, ja nyt kävi aivan selvästi ilmi, että komissio antoi lisäsitoumuksia, mitä tulee tuomareiden valintaan, mutta myös työntekijöiden oikeuksien toteutumiseen. Tähän liittyy tämä eurooppalainen lähestymistapa, joka näkyy tässä. Kiitoksia tästä. Tulemme seuraamaan tätä jatkossakin yhdessä. Nyt annan esittelijälle ja sitten varjoesittelijöille puheenvuoron. Ja sen jälkeen meillä on useampia kollegoita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Minä en nyt vielä määrää mitään puheaikaa, mutta pyydän, että puhuisitte lyhyesti ja voisitte arvioida noin puhuvanne kaksi minuuttia. Edustaja Pavels. Um, thank you, Chairman, Madam Commissioner. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen hyvin selkeästä ja suorasta kysymysten käsittelystä. Näitä kysymyksiä on viime vuosien aikana noussut esille. Lyhyesti lähtisin liikkeelle siitä, mihin te päätitte puheenvuoron. Muistuttaisin siitä, että jos me haluamme saada paremmat yhteydet samanmielisten kumppaneiden kanssa, niin kuin Kanadan kanssa, niin tämä todellakin on sellainen sopimus, jota täytyy edistää. Jos me emme luota kanadalaisiin, jotka ovat samanmielisiä kanssamme, niin seuraava kysymys on, luotammeko me itseemme? Minusta tähän tulisi vastata kyllä, muutoin jakokeskustelulta menee pohja pois. Näissä olosuhteissa, kun ajatellaan sopimuksen sisältöä, niin toistaisin mielelläni ne vastaukset, jotka me saimme niihin kirjeisiin, joita komission jäsenille olemme lähettäneet. Usean otteeseen olemme käyneet keskusteluja näistä aiheista. Ensinnäkin tämä yhteinen komitea. Se on hieno instituutio. Se estää mahdollisia erimielisyyksiä ja samanaikaisesti Kyseessä on turvajärjestely sille, että EUn lainsäädäntöä ei voida edes esittää, jos tällaisiin keskusteluihin ylipäätään päädyttäisiin. Kansalaisten huolia siis kuullaan ja käsitellään huolellisesti käsittelemällä tässä komiteassa. No sitten kansainvälisen tuomioistujärjestelmän. Kanadan kauppasopimuksen yhteydessä saimme paljon pidemmälle menevän ehdotuksen. Tässä parlamentin ja myös kansalaisten tulisi sanoa, kenet me valitsemme ja minkälaisia päätöksiä he voivat tehdä. Kyse ei ole siitä, että laatuun ja äh, turvallisuus- ja terveyskysymyksiin liittyviä äh, seikkoja aliarvioitaisiin. Mielestäni kaikki ne aiheet, joista olemme täällä keskustelleet, kaikki ne kysymykset, joita olemme käsitelleet, ovat saaneet kunnon vastauksen. Ne kaikki täytyy muistaa tässä pitkän aikavälin keskustelussa huomenna, kun äänestämme setasta. Koko parlamentilla on mahdollisuus osallistua tämän sopimuksen loppukäsittelyn helmikuussa. Näin voimme osoittaa, että Eurooppa kaupan alalla toimii globaalilla äh, tavalla. Kiitos vielä kerran komission jäsen. Nyt meillä on uudelleen valittu puheenjohtaja ja varmasti voimme pitää kiinni sanastamme kanadalaisille ystäville. Sovin Moisa. Kiitoksia, edustaja Sori Moisa. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä hänen palveluyksikköjen nopeasta ja tarkasta vastauksesta kirjeeseen, jonka minä lähetin, ja kirjeeseen, jotka te lähetitte, puheenjohtaja. Nämä vastaukset ovat tuoneet selkeyttä näihin viimeisiin kysymyksiin, joita olisi voitu pitää kiistanalaisina ja mahdollisina esteinä setan loppuäänestyksellä me ilmeisesti päässeet vaiheeseen, jossa vihdoinkin pilvet ovat väistymässä ja olemme saavuttaneet erittäin hyviä tuloksia tässä prosessissa. Meillä on nyt tae siitä, että tätä SETA-sopimusta ei tämä komitea pysty muuttamaan, vaan ainoastaan osapuolet täydessä sopimusmenettelyssä. Ja kaikista muista muutoksista meillä on tae kirjallisena ja se varmasti vahvistetaan täysistunnossa, kun äänestämme, että jokainen päätös, jonka yhteiskomitea tekee, ei perustu mm, minkäänlaiseen Euroopan parlamentin roolin kiertämiseen. Meillä on ensin sisäinen prosessi, sitten yhteiskomitean päätös, joka perustuu tuon sisäisen prosessin tuloksiin vastavuoroisuudesta olemme saaneet sen varmistuksen, että SPS-säännöstämme sitä ei millään lailla vesitetä Kanadan standardien kautta. Komissiolla on täytäntöönpanovuotuuksia ja paljon kokemusta vastavuoroisuuden tunnistamisesta. Meillä on tae, joka ei tule komissiosta, vaan enemmänkin oikeudellisen järjestelmämme kaksijakoisuudesta, joka tehdään ero kotimaan lainsäädännön ja kansainvälisen lainsäädännön välillä. EUn täytyy olla suvereeni kansainvälisessä lainsäädännössä ja Tämä tarkoittaa, että vaikka ei oltaisikaan johdonmukaisia SETAn kanssa, niin se ei pakota meitä EU-ssa hyväksymään muutosta lainsäädännössä. Me olemme suvereenisia ja meidän pitäisi olla ylpeitä siitä ja antaa meille luottamusta ja vahvuutta toivotan tervetulleeksi sen, että Euroopan parlamentilla on sananvaltaa tuomareiden valinnassa samankaltaisen prosessin kautta kuin EU-tuomioistuimessa. Toivotan tervetulleeksi myös tämän aikataulun, josta komissaari puhui tällaista julkisesta aivoriihestä, jonka meidän pitäisi järjestellä, jotta ne olisi mahdollisimman hyvä ratkaisu liittyen näihin sanktioihin. Minun ryhmäni on vienyt eteenpäin edistyksellistä kauppa-agendaa EU:ssa ja koska täydellinen on hyvän vihollinen, niin voin mielestäni nyt täydestä sydämestä kannustaa kollegoitani äänestämään Setan puolesta huomenna Intassa ja mahdollisimman pian myös täysistunnossa, toivottavasti helmikuussa. Kiitoksia, edustaja Campbell. Well, Commissioner Chairman, um... Puheenjohtaja ja komission edustaja, hyvät naiset ja herrat. ECR on iloinen siitä, että SETA on näin lähellä jo päätepistettä näiden varaslähtöjen, niiden niistä huolimatta. Me katsomme, että kyllä tässä on tarpeeksi asiaa käsitelty. Hienoa, että saisimme, saimme nämä lisätiedot, joita tarvittiin tästä yhteisestä komiteasta. Pohdin vielä sitä, että tämä on oikeastaan yleisempi asia. Setassa ei ole mukana maksuja EUlle eikä liikkumisvapautta. Theresa May pääministerinä piti viime viikolla hyvin mielenkiintoisen puheen, joka sivusi näitä aiheita. Näettekö missään muotoa, että tämä olisi hyvä malli tulevalle yhdistyneen kuningaskunnan ja EU-välisille kumppanuudelle ja muillekin toimijoille. Puhuitte hyvästä mallisopimuksesta, mutta nyt näyttäisi siltä, että tämä olisi todellinen vaihtoehto Voitteko tässä vaiheessa kommentoida tätä näkymää? Kanadalla on sama kuningatar, paljon myös samoja lakeja. Eli paljon yhteistä meillä on. Palveluala on myös tässä hyvänä vertailukohtana. Voisitteko millä tavalla kommentoida tätä? Olisiko tämä hyvä tapa laajemminkin ehkä päästä eteenpäin? Kiitos. Kiitoksia Marit Thank you to the commissioner. Kiitoksia komissiolle hänen tiimilleen ja kiitos komissiolle tästä maratonista, joka toivottavasti pian päättyy. Kuulin iloilla, että vahvistit ne kaikki huolelliset toimet, joita olemme tehneet viimeisen seitsemän vuoden aikana, eli valtavan pitkänä aikana. Tuloksen aikaansaamiseksi olen myös kiitollinen sanoistasi, jotka sanoit ihan puheesi alussa. Nämä ovat maailmalle koettelevia aikoja myös EUlle ja transatlanttisille suhteille. Meidän täytyy olla rehellisiä sen suhteen, mikä on pelissä. Yhteiskuntien avoin luonne, talouksien avoin luonne ja sen tapauksessa myöskin avomielisyys. Kaikki näiden puolesta kannattaa taistella. En usko, että me tarvitsee Trumpin transatlanttista kauppa-agendaa, vaan pikemminkin Trudeau-tyyppistä. Sellaista, joka täysin on omaksunut Euroopan arvot ja säätelytavoitteet. Näiden pohjalta voimme yhdessä uudistaa sääntöihin perustuvaa kapajärjestöä ja puolustaa monenkeskeistä järjestelmää. Ja sitä edistyksessä ihmisten täytyy tukea yhä enemmän. Parempaa liittolaista me voi ajatella kuin Kanadan. Me jaamme tämän hetken, tartumme siihen yhdessä ja haastamme ihmiset jotka ovat avoimuuden vastaisia. Me parannamme ihmisten elintasoa kahdella puolella Atlanttia. EU ja Kanadan pitäisi yhdessä edetä tässä. Me jatkaisimme tässä vaiheessa uusia kysymyksiä, on ihan selvää, että meillä ei ole aikaa menetettävänä. Minä toivon kovasti, että huomenna valiokunnassamme etäisistun näemme laajan keskusta koalition tämän sopimuksen ympärille. Tässä on tehty kovasti työtä. Ja sanotaan myös sosiaalisilla demokraatteilla, tämä on ollut monen eh, ihmisen työtä. Sanotaan, että tämä on menestys monille. En halua, että jokainen sanoisi, että hän juuri on onnistunut. Tämä on tiimityötä ja toivottavasti pääsemme loppuun asti. Anne-Marie Mineur. Kiitoksia Anne-Marie Mineur. Voorzitter, de belangrijkste zorg die ik heb over het... Kiitos puheenjohtaja. Suurin huoli mielessäni liittyy uhkaan, joka kohdistuu demokratiamme. Euroopan parlamentti edustaa eurooppalaisia kansalaisia. Meidän tulee edustaa kansalaisten valitsijoittemme etua heidän etunsa on otettava huomioon silloin, kun kyse on elintarviketurvasta ja muista kysymyksistä. Tässä tapauksessa minusta tuntuu siltä, että me emme suojele riittävällä tasolla kansalaisiamme. Eli kyllä meillä on paljon työtä vielä tältä osin tehtävänä. Demokraattisena edustuselimenä meidän on toimittava. Me olemme ikään kuin vastapaino muille toimielimille – meidän on yritettävä kritiikkiä puolustettavaa puolustettava työntekijöiden oikeuksia, ihmisten oikeuksia ja kuluttajien oikeuksia. Suuri pelkoni tässä on se, että olemme tässä liian myöhässä liikkeellä. Emme voi enää puolustaa niitä teollisuuden ja kaupan aloja, jotka vaikuttavat kielteisesti sitten kansalaisiimme. Eli tässä prosessissa kiirehditään. Kyse on suuresta kumppanuudesta ja parlamentti varmasti häviää enemmänkin kuin mitä meille uskotellaan. Kyse on uskottavuudesta ja imagosta. Haluaisin nostaa esille tiettyjä seikkoja liittyen tähän yhteiseen komiteaan, josta kuulimme. Yhteinen komitea on varsin kaukana demokraattisesta järjestelystä. Kyse on jonkinlaista viidennestä äh, vallasta, joka toimii. Eli Kyse ei ole pelkästään virkamiehistä, vaan kyse on etujärjestöistä ja lobbareista, ja tämän suhteen olen hyvin kriittinen. 90 prosenttia kansalaisista on siinä tilanteessa, että kyseessä ovat heidän etunsa kaupan investointien kautta. Eli jos tämä on meille kielteistä, niin se on kielteistä koko yhteiskunnillemme. Ja tällainen tuomioistuinjärjestely ei minusta vaikuta hyvältä ratkaisulta ja tämän monet yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat myös todenneet. Eli EUn tuomioistuimen pitää sitten viime kädessä tutkia, vastaako järjestely EUn lainsäädäntöä, mutta emme, emme tiedä oikeastaan tästä mitään. Onko se kestävä järjestely, pysyvä järjestely, onko se niiden kuulemisten mittainen, jota me olemme julkisesti järjestäneet. Näyttää siltä, että ei tämä järjestely ratkaise niitä ongelmia, joita meillä on edessämme. Ja sitten tätä järjestelmää vain käytetään hyödyksi Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Eli tulkinnat täytyy selkeyttää meille. Muutoin me hukumme tähän poliittiseen ja juridiseen labyrinttiin, jos tämä nyt on sellainen sopimus, jota jatkossa pitäisi käyttää myös mallina esimerkiksi Singaporen kanssa tehtävässä sopimuksessa. Kyllä tässä parannettavaa vielä on. Kiitoksia. Vihreässä ryhmässä oli eh, jäsenten vaihto täällä eh, valiokunnassa. Ska Keller lähti ja Heidi Hautala tuli tänne, joten tervetuloa tänne valiokuntaan ja hän puhuu nyt vihreiden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Minulla ei ole mitään epäilystä, etteikö vapaakaupan tulevassa ole syvissä kattavissa vapaakauppasopimuksissa. Heidi, voisitko lopettaa? Espanjan tulkkauksessa on häikkää. Minulla on tässä meluongelmia. Tulkkaus toimii, mutta tässä on hirveästi hälyä, melua, että en kuule. Onko siellä kopissa joku ongelma? Okei. Okay. Yeah, thank you. Kiitos. Ei ole mitään epäilystä, etteikö vapaakaupan tulevaisuus olisi kattavissa vapaakauppasopimuksissa, joissa lähennetään lainsäädäntöä, mutta pakko myöntää, että nyt tässä edetään valkoisella lääkellä kartassa. Siksi täytyy olla erittäin tarkkana, kun käymme tällaisiin sopimuksiin, kun mitä meillä on tässä edessä. Ja siinä hengessä olen tehnyt tarkistuksen, tarkistuksen kuusi, jossa keskittäisi ratifiointimenettely viideksi kuukaudeksi, koska uskon, että Euroopan parlamentin pitäisi ottaa omat valtaoikeutensa vakavasti, erityisesti se päättää päätöksenteon rooli yhteisessä komiteassa vakavasti. Minun täytyy olla kiitollinen herra Moiselle, joka on ottanut tämän kysymyksen myös esille kansallinen rauhakomission jäsen. Olette vastannut näihin kysymyksiin, mutta vastauksena tukee kantaa niin, että Euroopan parlamenttina meidän täytyy olla huo- huolissamme se, että yhteiskomitean toimista ja muuttaa jotakin kohteen sopimuksista Sanotaan, että mitä herkkiä sopimuksia tässä ei ole. Mutta kysymys on kuitenkin sitä komitean tai taivallasta muuttaa liitteitä. Ja Euroopan komission jäsen kirjoittaa, että Euroopan parlamentilla on sen täysin rooli, joka sillä on EU-sopimuksissa määritellessään suojan taso. Puhutaan esimerkiksi vastaavuuksista päätettäessä. Mutta tosiaan se on, että parlamentilla ei ole mitään roolia satayhteiskomiteaan äh, työssä, kun liitteitä muutetaan. Ja pahoittelen, että oikeastaan niin pitkään, että parlamentti on tullut niin myöhään mukaan äh, äh, täytäntöönpanon sopimisessa, vaikka toimielimien välisen sopimuksen artikla 40 koskee juuri täytäntöönpanon roolia. Ja neuvosto ottaa roolinsa niin vakavasti, että jäsenvaltiolta vaaditaan yksimielisyyttä äh, kaikista yhteiskomitean päätöksistä. Voinko lopettaa ajatukseni? Esimerkiksi seta, neuvoston seta päätöslauselmassa on tällainen kohta. Meillä ei ole mitään, miksi me olisi varovaisia ja täytäntäänpäin elimen välistä sopimusta niin, että meillä on oikeus olla täysin mukana SETAn yhteisen komitean päätöksenteossa. Tiziana Begin, please. Kiitoksia oikein paljon, Tiziana Begin. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä kiitän komission jäsentä siitä, että hän on täällä tänään. Meidän kantamme ryhmänne on aika selvä. Me olemme ilmaiseet näkemyksemme usean otteeseen ja huolimatta näistä ähm, rauhoituksista, niin meille SETA on kyllä äh, sopimus. Äh, paholaisen kanssa. Seta on halunnut vain yksi prosentti eh, suuret yritykset ja suuret sijoittajat. Ja siinä on samat eh, epäselvät lausukkeet, joilla yritetään viedä eteenpäin näitä samoja etuja, erityisesti, että suuryritykset voivat viedä tuomioistuimeen hallitukset, jotka yrittävät puuttua niiden voitteisiin. Ei ole kyse pelkästään kanadalaisista suuryrityksistä, jotka voivat hyödyntää tätä, vaan myös 80 prosenttia amerikkalaisista monikansallisista yrityksistä, joilla on toimipaikka Kanadassa jo tänä päivänä. Ja kuten TTIPissäkin, nämä monikansalliset yritykset, jotka vievät oikeuden hallitukseen, rajoituksia, tulevat hyötymään veronmaksajien rahasta ja äh, valtiot tulevat olemaan aina vain köyhempiä. Tässä yritetään äh, hyökätä meidän markkinoille hormoneilla, äh, GMO-tuotteilla ja vaikka nyt on korostettu sitä, että SETA on luotu PK-yrityksille. Vain yksi prosentti PK-yrityksistä Euroopassa käy transatlanttista kauppaa, eikä tässä ole kyse pelkästään teknisistä esteistä, jotka estävät niiden pääsyn tällaisille markkinoille, vaan kyse on myös rakenteellisista. Se liittyy niiden kokei- kokoon ja myöskin markkinoiden erilaisuuteen. Eli SETA ei tule auttamaan pieniä toimijoita, se on hyödyksi vain suurille yrityksille. Ja lisäksi SETA astuu voimaan ilman, että kansalliset parlamentit ovat voineet äänestää siitä. Euroopan parlamentti äänestää siitä. Öö, sillä ei huomioida kansan, öö, kansan tahtoa ihmiset haluavat, että globalisaatiota säädellään eikä sitä vapauteta, mutta ilmeisesti ollaan menossa päinvastaiseen suuntaan. Seta on kyllä meikattu hienommaksi, mutta alta se on juuri sama, mitä se on ainakin ollut, aina ollut. Eli meidän pitää pysäyttää se. Tätä kansalaiset ovat meiltä vaatineet. Kiitoksia. Lot, madame Maria. Kiitoksia, edustaja Maria Reena. Merci. Euh, Kiitos. Halusin alkuun kiittää puheenjohtajaa siitä, että niin aulisti olette järjestänyt keskusteluja setasta. Me olemme esittäneet paljon kysymyksiä. Te olette aina ollut valmis hakemaan vastauksia. Tämä työ ei ole ollut yksinkertaista. Olemme halunneet muuttaa sopimusta, jotka on neuvoteltu de Huhtin ja Baroson aikoina – ja Harperin hallituksessakin on ollut muutoksia ja nämä muutokset eivät olleet helppoja. Avoimuutta on ollut, kun on tehty näitä muutoksia. Tuomioistuinjärjestelmässä on otettu huomioon myös säätelytarpeet, avoimuutta on osoitettu, mutta edelleenkin olemme vasta puolivälissä. Aivan niin kuin sanoitte, puheenjohtaja komission jäsen, meidän täytyy toimia paremmin, jotta tulokset ovat parempia. Me äänestämme asiakirjasta, joka ei ole valmis, koska eh, tässä tarvitaan sitoutumista siihen, että voimme muuttaa sitä. Ratifiointiin ei olla valmiita, esimerkiksi Belgiassa. Me olemme nyt hyväksymässä asiakirjaa. Huomenna sitä olemme hyväksymässä, mutta se ei voi astua investointiosuudeltaan voimaan, koska ainakin yksi jäsenvaltio on sanonut, että se ei sitä ratifioi. Eli olisi järkevämpää toimia niin, että käytettäisiin lisää aikaa. Tässä täytyy muistaa totta kai tuomioistuin kysymys ja myös juridiset yhteensopivuuskysymykset. Singaporen sopimuksen suhtaan on todettu, että tuomioistuin ei ole samaa mieltä. Tämä on sekasopimus, se täytyisi yksilöllisesti todeta tai yksilöiden, missä kohtaa nämä ovat tällaisia sekasopimuksia. Vaikka tämä Kanadan sopimus ei ole samanlainen ja neuvoston suuntaan täytyy näin kuitenkin todeta olisi hyvä saada tuomioistuimen, EU-tuomioistuimen näkemys tästä yhteensopivuudesta, kun ajatellaan sijoittajatuomioistuinta. No sitten ympäristö- ja sosiaalisten normien kunnioittaminen komissio on avoin sille, että äh, saataisiin sitovuutta. Nyt tämä sopimus ei kuitenkaan ole sitova. Kun puhutaan uuden sukupolven sopimuksesta, niin olisi tärkeää vastata kansalaisten vaateisiin, eli vasta, oli vastattava tulevaisuuden haasteisiin. Nyt sitten hienosti on allekirjoitettu 21 ja 22 on tulossa, mutta mitä ne ei sanota näiden uusien sopimusten sitovuudesta? Tämä sopimus ei ole valmis, se ei ole uuden vuosituhannen sopimus, vaan kyse on vanhanaikaisesta sopimuksesta, joka ei vastaa äh, vaatimuksiin. Jos viljelijät nyt osoittavat mieltään komission edessä tänään, niin se johtuu siitä, että he haluavat säädeltyjä markkinoita. Tässä sopimuksessa ja kaikissa sopimuksissa jatkossa kyse on säädeltyjä sääntelyn vapauttamisesta markkinoilta. Eli meidän täytyy vastata kansalaisten vaatimukseen. Madame Saifi. Kiitoksia, edustaja Saifi. Merci, euh, monsieur. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, rouva komissaari, että tulitte tänne tänään äänestyksen alla. Ja kiitos, että olette olleet aina parlamentin tavoitettavissa ja vastaamassa kysymyksiin. Painottaisin jälleen kerran, että SETA on meille kiinnostava sopimus, joka tarjoaa mahdollisuuksia. Kuten sanoin, sitten useammassa vaiheessa kysymyksiä komissiolle ja olemme saaneet sen sitoutumaan koko, koko joukkoon kysymyksiä. Meille vapaa kauppa, joka on vastavuoroista ja hyödyttää molempia olempia osapuolia – on tärkeää. Täytyy painottaa, että kauppasopimuksessa ja vapaakaupassa ei ratifioida sopimuksia ihan hintaa mihin tahansa. Ja sopimusten täytyy noudattaa meidän arvojamme. Se että aiheuttaa haittaa julkisille palveluille tai maataloudelle. Mutta ilmaisin sen huoleni keskustellessamme setasta ja TTIPistä näemme, että julkinen mielipide ylipäätään kyseenalaistaa maailmankaupan. Siitä on tullut aito keskustelun aihe. Tiedätte, että viikonloppuna on ollut erilaisia mielenostuksia. Ja ihmisillä on kuvia ja nimiä ja tuomitsevat meppejä näiden kuvien kautta niitä, jotka äänestävät sen puolesta. Ja olemme siirtyneet aika huolestuttavaan vaiheeseen. Sitä täytyy ottaa huomioon, niin meillä on kysymys. Mitä me emme tällä hetkellä, jotta voimme opettaa ihmisiä ja käydä laajempaa keskustelua maailman kaupasta. ja selittää sitä, että me sitä käydään tälläkin hetkellä ja kasvaa täytyy hakea Euroopan ulkopuolelta ja silloin emme voi sulkeutua samalla tavalla kuin herra Trump. Pitäisikö meidän lopettaa läheiset suhteet sellaisiin maihin kuin Kanada? Pitäisikö alkaa harjoittaa protektionismia? Minusta tämä kysymys täytyy herättää tämän äänestyksen yhteydessä. Meidän täytyy olla pedagogisia, opettavaisia ja päästä eteenpäin sitä kautta. Edustaja Schuster. Niin, kiitoksia äh, puheenjohtaja. Varmasti viimeisen kahden vuoden aikana olemme onnistuneet huomattavasti parantamaan tätä sopimusta. Se on selvää, mutta minäkään en ole sitä mieltä, että olemme päässeet määränpäähämme. Kaksi asioita on parannettu, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Haluan lyhyesti mainita ensinnäkin investointisuoja. Siinä on vieläkin mahdollista, että ähm, kanteita on, voidaan nostaa johtuen epäselvistä määritelmistä ja sitten tämä käytännesääntö tuomareille, se ei ole vielä täysin valmis. Sama koskee työntekijöiden oikeuksia, mitään rangaistusmekanismeja ei vielä ole, niin ovat kehitteillä, mutta ne eivät ole valmiita. Ja mitä tulee julkisiin palveluihin, niin investointisuoja ei ole täysin pois suljettu, erityisesti kun on tap- tapau- kyse tapauksista, joissa uudelleen kunnallistetaan tai uudelleen valtiollistetaan, niin ne voivat tulla kyseeseen. Tietenkin äh, haluaisin tietää kaiken ennen kuin jotain ratifioin, siksi minulle ei riitä se, että vielä työstetään rangaistusmenetelmiä tai käytännössään niin ne pitäisi olla ensin valmiina. Äh, lisäksi SETA ei ole kovinkaan erilainen kuin tähän asti globalisaatio, koska SETAn ytimessä on markkinoiden lisävapauttaminen. Se on sitä logiikkaa, jota on harjoitettu viimeisen kymmenien vuosien aikana, joka ei ole ympäristöongelmia ratkaissut. Ja tämä globalisaatio on johtanut yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon, voimakkaampaan sellaiseen. Tämän vastaiset mekanismit on tässä kyllä mainittu, mutta ei niin sitovasti, että ne vaikuttaisivat toimintaan, vaan liberalisointi, vapauttaminen on aivan selvästi etusijalla. Ja myöskin tämä geopoliittinen perustelu, joka äsken sanottiin, ei mielestäni oli riittävä, koska se, mitä tällä hetkellä, jos Trump sen toteuttaa, minä pahoin pelkään, että hän sen toteuttaa, se mitä hän on ilmoittanut, sillä tulee olemaan huonoja seurauksia. Tällainen protektionismi tulee johtamaan sellaisiin kriiseihin, kuten 30-luvulla tämä on kuitenkin riippumaton setasta. Nämä ovat täysin eri asioita ja me todella tarvitsemme nyt keskustelua siitä, miten käsittelemme sitä, että Euroopan kahdella suurimmalla kauppakumppanilla on kaikki, mutta ei vapaita markkinoita. Näin meillä on Kiinan kohdalla. Tämä on tilanne Kiinan kohdalla, mutta näin tulee olemaan myös Yhdysvaltojen kohdalla. Meidän on keskusteltava tästä. I just decided that I... Kiitos puheenjohtaja minä juuri päätin, että pitäisi mm, esittää palkinnon perustamista täällä ja tänään. Euroopan parlamentin SETA-palkinto. Ja voisin tarjota champagnepullon valiokunnan jäsenelle, joka esittäisi uuden argumentin joko puolesta tai vastaan. Kyse on nyt kuudes keskustelu tästä aiheesta. Olemme käyneet niitä jo lukuisia tulossakin on monta näkemysten vaihtoa sidosryhmien kanssa, Strasbourgissa muun muassa oikeusyksikön kanssa. Marraskuussakin vielä käsittelemme mietintö, käsittelimme mietintöluonnosta ja tänään käsittelemme aihetta. Sitten meillä on myös valiokuntien yhteisiä kokouksia ja 12 työryhmän kokousta. Olemme käyneet Kanadassa kaksi kertaa vierailulla. Jos joku vielä löytää uuden argumentin, joko puolesta tai vastaan, niin ansaitsee kyllä champagnepullon palkinnoksi. Vieläkin vedotaan lykkäämisen puolesta niin, että pitäisi keskustella aiheesta. Ja katson, että tämä on vain keskustelun viivyttämistä, päätöksenteon viivyttämistä. Näin ollen en lähde näitä hyviä argumentteja tässä esittelemään, niin kuin komission jäsen teki. Minä olen monta kertaa niitä esitellyt aiemmin. Tämä on hieno sopimus. Tämän me tulemme tietämään. Ennen kaikkea voimme saada paremman markkinoille pääsyn Kanadassa kuin mitä Yhdysvalloilla on tällä hetkellä naftan, naftasopimuksen kautta. Kun ajatellaan nyt Trumpin aikakautta, kun hän aikoo vetäytyä TPPstä ja tappaa naftan, eli käytännössä tappaa molemmat nämä sopimukset, niin tämä olisi hieno mahdollisuus. Nyt ajoitus olisi aivan täydellinen tätä silmällä pitäen. Niin kuin monta kertaa olemme sanoneet, jos tässä emme nyt onnistu, niin mikä sopimus sitten onnistuisi? Tähän saakka olemme käsitelleet sopimusta sellaisella tavalla, että nyt epäillään, olemmeko me valmiita käymään kauppaa. Toteamme eh, erilaisia argumentteja esimerkiksi Japanista, Yhdysvalloista ja Brasiliasta, ja hekin puolesta meistä. normaalit ihmiset tässä salissa eivät niinkään huolehdi Trumpin toimista maailman äh, kaupassa, koska emme me voi siihen vaikuttaa, mutta me voimme toimia niin, että itse olemme sitoutuneita ja toimimme niin, että saamme muutoksen aikaa maailmankaupassa. Ja se onnistuu tämän sopimuksen ratifioimalla. Eli tehdään nyt, hoidetaan tämä nyt eteenpäin. Mikä se palkinto nyt tarkkaan ottaen on? Okei. Okay. Champagne pullo. Champagne. Selvä. Eh, me tarviiko merkkikin kertoa? No eurooppalaista sampanjaa joka tapauksessa. Eurooppalaista sampanjaa. Suojeltu alkuperämerkintä. Caroline Graswalder. Caroline Graswalder. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia eh, siitä, että olette jälleen täällä eh, valiokunnassamme komission jäsen ja vastaatte kysymyksiin. Se on tärkeää, koska SETA on uusi sukupolvin sopimus ja se on myös tulevaisuudessa sopimus, jota pidetään sitten mallina eh, muille sopimuksille. Eh, yritykset ovat suuria, me yritämme saada aikaan parannuksia, olemme oikealla tiellä, mutta eh, en usko, että me olemme vielä niin pitkällä, että voimme saattaa tämän sopimuksen päätökseen. Jotkut asiat ovat vielä epäselviä. Nämä kirjeet ovat osoittaneet, että epäselvyyksiä on teidän selvityksenne liittyen tähän CETA-yhteiskomiteaan, niitä arvostaa, mutta minun kysymykseni on, tämä oli nyt kirjeenvaihto, eikö olisi parempi, että nämä selvitykset saataisiin johonkin sitovaan pöytäkirjaan, joka lisättäisiin sopimukseen tai jotka julkaistaisiin EUn virallisessa lehdessä niin, että ne olisivat todellakin sitovia ja meillä ei ole näitä e, e, epäilyksiä pelkästään lainsäädäntöyhteistyössä ja Joachim tästä jo puhuikin, tämä investointi äh, luku, tämä negatiivilista lähestymistapa ja myöskin äh, toinen luku. Meillä olisi vielä mahdollisuuksia saada aikaan parannuksia, jos ajattelemme sitä, että tämä pitää ratifioida myös jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiotkin ovat ehtonsa asettaneet. Eli jos me emme näitä äh, kritiikin joitakin kohtia korjaa, niin tämä asia kyllä romahtaa, kun on jäsenvaltioiden vuoro ratifioida. Kyllä meidän on tarkasteltava tätä vielä ja tarvitsemme lisää aikaa. Kiitoksia. Kiitos. Päätän tähän puhujan listaan. Minulla on vielä seitsemän puhujaa listalla. Herra Uvemaja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi äh, haluaisin onnitella uutta vanhaa puheenjohtajaa äh, Kaikkea hyvää seuraavalle kauden puoliskolle. Nyt kun puhumme setasta, niin meillä ei ole mitään kiirettä mielestäni. Huolimatta monista parannuksista, mm, tämä sopimus ei ole vielä kypsä ja toisaalta meillä on poliittinen tilanne, joka täällä on useasti mainittu Trumpin virkaan astumisen jälkeen ja hänen puheidensa jälkeen, että me emme tiedä, miten tilanne jatkuu ja millaisia muutoksia on tulossa, niin ei olisi järkevää nyt ryhtyä liian nopeisiin päätöksiin, joita emme pysty arvioimaan. Eh, Tietysti muutoksissa naftassa eh, voi käydä niin, että erityisesti amerikkalaiset yritykset, joilla on tytöryrityksiä Kanadassa, tulevat markkinoille ja sitten tällaisen sopimuksen kautta pääsisivät eh, yksinkertaisesti Euroopan markkinoille. Mutta mutta sitten meidän kysymyksiin, joista ei ole kauheasti muuttunut mielestämme. Tämä lainsäädännöllinen yhteistyö ja sen käsittely tässä varovaisuusperiaatetta ei ole riittävästi vielä varmistettu ja myöskin se, että lainsäädäntöelimemme toimivaltuuksilta viedään pohja, niin sitäkään ei ole poistettu sitä vaaraa. Sitten sijoittajan suoja. Tästä hyötyvät erityisesti suuryritykset. Miten pk-yritykset siitä hyötyvät, siitä en ole varma. Ja etusijalla eivät ole työntekijöiden oikeudet ja erityisesti näiden oikeuksien rikkomuksia ei huomioida. Pelkään pahoin, että monet asiat ovat jo käynnissä ja jotkut ilahkoivat jo sillä, että Trumpin puheiden takia halutaan nyt sitten toimia nopeasti niin, että toiveet ovat kansalaisten puolella. Seta kansalaisaloite aloitettiin tänään Itävallassa, joten toivoa löytyy nyt sitten kansalaisilta. Kiitoksia edustaja Silva Ferrero. Obrigado, president. Kiitos puheenjohtaja. Tämä Kanadan kauppasopimus on strategisesti tärkeä EUlle. Läänä aikoina protektionismi näyttää olevan trendinä ja meidän täytyy luoda uusia kilpailumuotoja kansainvälistä kauppaa varten. Ja EU täytyy löytää ratkaisu tähän haasteeseen. Ja eristäytyminen ei tuollainen ratkaisu ei ole. Maailmalle ei pidä kääntää selkäänsä. Euroopan parlamentti oli vaativa, koska se kuunteli kansalaisia. Mutta meillä on mä sanoa nyt, että neuvottelijat saivat hyvän tuloksen aikaan. Sekä komissio että EUn neuvottelutiimi, jota Mauro Petro Toni veti, ja Kanadan hallitus, erityisesti uusi Kanadan hallitus, toimi näin. Tämä sopimus ei ole ainoastaan tasapainoinen, se on myös edistyksellinen sopimus sikäli, että se luo hyvän mallin tulevaisuuden sopimukselle. Tämä on totuus. Ja voimme sanoa, että tämän sopimuksen pitäisi saada kansalaiset taakseen ja Siksi parlamentin pitäisi äänestää sen puolesta. Madame Lula Sanchez. Kiitoksia, Lula Sanchez. Gracias, señor presidente. <clears throat> Gracias, señora comisaria, por estar aquí. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, komission jäsen. Setta muistuttaa kovasti tarinaa keisarista ja keisarin uusista vaatteista – voimme määritellä hienon sopimuksen, ympäristönormit, työlainsäädännön, suojan ja niin edelleen, mutta sitten kun viedään sopimus ihmisten nähtäväksi, niin kukaan ei näe kaikkea tätä uutuutta, eli näitä keisarin uusia vaatteita. Yli 30 tuhatta kuntaa ei näe näitä uusia vaatteita, eikä myös parlamentin, tämän parlamentin työllisyysvaliokuntakaan. Tämän takia meidän tulisikin olla varuillamme. Eli meitä on varoiteltu siitä, että me emme kuuntele niitä, joita meidän tulisi kuunnella. Me olemme kuitenkin kuunnelleet kansalaisia ja haluaisinkin välittää vetoomuksen kollegoille eh, sd jotka ovat ilmoittaneet, että suurta kuolleita ei enää ole. Kyllä täytyy kaikkien kuunnella kansalaisia, niin sanotusti kadun ääntä, eikä pidä tehdä rikolliseksi niitä, jotka näin toimivat. Tämä olisi vakava poliittinen virhe ennen kaikkea, kun tässä häviäjinä olisivat eu toimielimet. Kyseessä on meidän uskottavuutemme ja meidän imagomme. Olemme hyvin kriittisessä vaiheessa EUssa, kun ajattelemme, miten kansalaiset meidät näkevät. Meidät koetaan kaukaisiksi ja valitsijamme kansalaiset kuitenkin ovat ikään kuin tässä ohjaajan roolissa. Kyse on siitä, että äh, samanlaisessa ilmapiirissä työtä jatkuvasti vain jatketaan. Me poliitikot jatkamme työtämme ja meidän täytyisi äh, kuulla ja nähdä kansalaisten huolet ja kärsimys. Kyse on suvereneista parlamenteista SETAn yhteydessä. Eli me emme halua tietenkään antaa argumentteja niiden käyttöön, jotka haluavat Eurooppaa hajottaa. Me toimimme riittävän Eurooppa henkisesti niin, että puolustamme työntekijöiden eh, oikeuksia, eh, ihmisoikeuksia. Minä en äänestä kauppaa vastaan, enkä myöskään kansainvälisiä suhteita vastaan, mutta äänestän tätä mallia vastaan, jossa hyökätään ihmisiä eh, vastaan niin, että vain pieni vähemmistö hyötyy tilanteesta, kun kansalaiset sanovat, että tämä on väärä tie. Edustaja Rodriguez. Gracias. Kiitos, puheenjohtaja. En tule saamaan Nobelin palkintoa enkä edes champagnepulloa. Sanoisin, että, että tämä on hyvä sopimus huonoon aikaan. Jometa ihmiset taistelevat toisen globalisaation kielteisiä vastauksia, äh, vaikutuksia vastaan, koska jäsenvaltiot eivät usein äh, globalisaation kielteisiä vaikutuksia vastaan käy köyhyyden vastaan ja muuta. Ja siksi ihmiset annavat ei-kauppasopimukselle. Ja minusta kysymys on parantaa Neeko, taloudellinen tilanne ja tuo, tuotteiden ja palveluiden tuotantosopimuksen myötä, kyllä vai ei? Mikään kauppasopimus ei ole koskaan täydellinen. Aina on parannettavaa. Aina voi kohtuullisesti epäillä asioita, mutta täytyy katsoa, mihin suuntaan tässä mennään. Ja siksi kysyn, tarvitaanko jonkinlaista arbitraasia, ja välitystuomista tuomioistuinta vai jotain ää, yhteistä tuomioistuinta. Ja me, me tiedämme, että olisi parempi äänestää tämän puolesta vai ei, kun Kanada on neuvottelusopimassa jolloin sopimuksista. Ja kysymys on myöskin, tarvitaanko monen keskeistä investointituomioistuinta. Minun mielestäni vastaus on kyllä. Nyt protektionistit, populistit vahvistuvat ja minusta tämä sopimus taas vahvistaa arvojamme ja meidän pitää niitä aina käytännössä edistää ja tämä sopimus tekee sitä ja minusta tämä on jonkinlainen mittatikku kestävän kehityksen tiellä. Ja tämän kestävän kehityksen täytyy olla sitova kriteeri ja siksi haluaisin komission jäseneltä vastauksen. Mitä me olemme tästä prosessista oppineet. Me olemme näyttää tapauksessa kaikenlaisia yleisiä periaatteita, jotka vaativat, että me ponnistelemme konkretisoidaksemme asioita. Ja meidän pitäisi tulevaisuudessa olla paljon täsmällisempiä puhuessamme niistä arvoista kauppasopimuksissa kun haluamme olla edistyksellisiä. Edustaja Scholz, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja eh, Rova Malmström. Yhdyn kaikkiin niihin jäseniin, jotka ovat sanoneet täällä, että eh, me olemme pystyneet täällä paljon keskustelemaan ja vaihtamaan mielipidettä. Toivottavasti minäkin nyt saan puhua, kun olen tässä viimeisenä. Mutta Bombardier suurena ylikansallisena kanadalaisena yrityksenä haluaa mm, lopettaa tuhansia työpaikkoja EU-ssa, erityisesti Saksassa. Tämä vaikuttaa erityisesti sellaisiin alueisiin Keski- ja Itä-Euroopassa, jossa on tehty paljon uusia työpaikkojen luomiseen muuten heikkoihin alueisiin. Työntekijät ovat hyvin huolissaan. Miten SETA auttaa heitä työpaikan pitämisessä ja tämä on se ydinkysymys. Millaisia ovat tämän sopimuksen määräykset, jotta sosiaalisia, työllisyyspoliittisia tai myös ympäristöpoliittisia kysymyksiä saataisiin niin huomioitua, että kaikki yhteiskunnassa saisivat mahdollisuuksia kyllä kahdenvälisen sopimuksen on kyettävä tähän. Onko ympäristöpoliittisilla kriteereillä riittävästi suojamekanismia, kun suuret kaivosyritykset Kanadasta ryhtyvät toimimaan esimerkiksi Unkarissa ja Romaniassa? nämä ovat niitä kysymyksiä, joihin meidän on vastattava. Olen iloinen, että kollega Saifi nosti tämän poliittisfilosofisen ulottuvuuden mukaan tähän keskusteluun. Me emme voi äh, toimia niin, että jatketaan vain tällaista vuoden 2009 perustuvaa äh, toimintatapaa. Meidän täytyy huomioida tämä äh, nykyinen tilanne, maailman tilanne. Ja sitten ehkä voin vielä saada tämän palkinnonkin tästä uudesta ideasta, eli tästä sijoittajan suojasta. Me annamme eh, sijoittajille mahdollisuuden mm, nostaa kanne, ja siksi se, mistä herra Moisa puhui kirjeessään, on niin tärkeää. Jos Euroopan parlamentti tai lainsäätäjät ehkä haluaisivat muuttaa jotain sopimuksesta, joka liittyy yhteiskomitean toimintaan, mutta sijoittajalle tämä sopimus on määräävä ja siksi tämä mielestäni riitä. Meidän on uudelleen tarkastettava artiklaa 831. Edustaja Bruce. Kiitos, että jälleen tulitte seuraamme. Kävi sopimusten miten tahansa. Teitä ei voi syyttää sitä, että ettekö ottaisi osaa dialogiin, ettekö vastaisi kysymyksen Kristoffer totesi. Lähes kaikki on sanottu se tästä. Ja vaikka pääsemme eteenpäin ja jättäisimme jotain, niin loppujen lopuksi ne, jotka ovat vastaan, äänestävät vastaan kun kuulemme eh, sopimuksesta paholaisen kanssa. Vaikka kaikkien mielipiteitä kunnioitan, niin kyllä tämä pahalta tuntuu. Jos sä puhuu, mitä tässä viestinnämässä tapahtuu, niin tämähän on täysin karikatyrimaista. Eh, eh, ihmiset ymmärtää, että setan, jos setä ei hyväksytä tilanne, se parempi kuin nykyään. Vastaako herra silloin oikein, että on syytä olla huolta Bombardiasta, mutta voisiko Alstom sitten taas vuorostaan saada markkinoilta Kanadasta julkisten hank- hankintojen puitteissa? Bombardier ja Alstom voivat yhdessä ottaa osaa kilpailuun nyt. Tällä hetkellä Euroopan maan perällä saapuu kanalaisia tuotteita, ja jossa on niiden alkuperä väärennetty. Ja tämä suojaa meidän maatalouttamme. Se tästä on kaikki sanottu jokainen päivä, ja joka menee hukkaan, on yrityksiltä myös sivusuun päivä. Tämä kysymys antaa mahdollisuuden kilpailla Kanadan hank- julkisten hankintojen markkinoilla. Tämä mahdollistaa sen, että me pääsemme Kanadan markkinoille. Meidän täytyy hakea kasvua ulkomailta. Meillä äh, älykkästä protektionismia eikä älytöntä, niin kuin Trump tällä hetkellä. Tämä vastaa kansalaisten yritysten vaatimuksiin, kun haluamme kasvua ja työpaikkoja sitä kautta. Kiitoksia, edustaja Ferron. Oui, merci, monsieur le président. Écoutez... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen täysin eri mieltä ranskalaisen kollegani kanssa. Kaikki on tässä mahdollista hävitä. Tänään hämärä laskeutuu, niin on sellainen tunnelma, että tässä ikään kuin valvotaan hautajaisia. Edustaja Brust sanoi, että kaikki on jo sanottu. Muistuttaisin kuitenkin, että tämä SETA-sopimus on neuvottelutulos neuvotteluista, joita Euroopan komissio on eksklusiivisesti käynyt. Jotkut harvat jäsenet ovat äh, ilmeisesti tähän tyytyväisiä. Ranskan tapauksessa kyse on 50 000 työpaikkaa uhattuna. 4 000 alkuperämerkintää esimerkiksi juustoissa on tässä uhattuna. Me kaikki tiedämme, puheenjohtaja, että Euroopan unioni on sairas ja tämä sopimus ei suinkaan unionia paranna. Tämä sopimus menee vastoin ajan henkeä, kun tarvittaisiin uutta henkeä mantereella. Eli tässä kyseenalaistetaan tietyt vapakauppasopimukset. Presidentti Trumpilla on hyvin selkeä näkemys. Hän ottaa huomioon Yhdysvaltain edut ennen kaikkea. Euroopan unioni on sopimuksissaan Vietnamin, Australian, Uuden-Seelannin ja Latinalaisen Amerikan kanssa ollut tekemässä sopimuksia. Ja SETA-sopimuksen hyväksyminen ei mene minusta historian äh, hengen suuntaan eikä kansan etujen äh, suuntaan. Tarvitaan vastuullisuutta niin, että tämän kielteisen haitallisen sopimuksen hylkäämme. Kiitos. And last on least, uh, Madam Moska. Ja lopuksi edustaja Moska. Kiitoksia. Ihan viimeinen sana en halua lisätä mitään uutta puolesta tai vastaan liittyen tähän sopimukseen, koska monista asioista on täällä keskusteltu. Niistä on keskusteltu monissa aikaisemmassa vaiheessa. Meillä on mahdollisuus niistä vieläkin keskustella. Haluaisin vain muistuttaa meitä kaikkia siitä, että meidän täytyy olla paljon ylpeämpi siitä työstä, mitä kaikki täällä valiokunnassa ja parlamentissa ovat tehneet, koska meillä ei koskaan ole ole ollut sopimusta, jota olisi näin syvällisesti muutettu. Kiitos parlamentin tekemän työn. Ja mielestäni tämä on asia, jota me emme saa koskaan unohtaa ja me emme saa unohtaa muistuttaa siitä, Mm, koska me olemme todellakin hyödyntäneet toimivaltuuksia. Me tietenkin on eroja siinä, että pidetäänkö tätä työtä riittävänä vai ei. Jotkut meistä, ja minä kuulun heihin, ovat sitä mieltä, että tämä on sellainen saavutus, jonka puolesta olisi nyt äänestettävä. Toiset ovat sitä mieltä, että näin ei ole, mutta meidän on kyllä nostettava esiin tätä työtämme, koska muuten meillä ei ole mitään argumenttia niitä vasta, jotka sanovat, että tällä parlamentilla ei mitään roolia. Kun kansalaiset pyytävät meitä ottamaan huomioon heidän perustelut huolensa, e, he pyytävät meitä myös päättämään jossain vaiheessa, koska poliittiset politiikalle annetaan aikataulu. Jos jatkuvasti lykätään päätöksentekoa, niin se aiheuttaa tyytymättömyyttä kansassa ja etäännyttää kansaa toimielimistä. Joten minä olen sitä mieltä, että nyt on aike ettei enää lykätä tätä äänestystä, vaan saatetaan tämä asia päätökseen. Kiitoksia. Thanks a lot, Commissioner. Kiitos oikein paljon. Komission jäsen, olkaa hyvä. Very much, uh, Chairman. Thank you to all. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille jäsenille valiokunnassa. Pitää paikkansa, että olemme keskustelleet aiheesta jo hyvin pitkään. Seitsemän vuotta neuvotteluja, uudelleen neuvotteluja, selkeytyksiä, lykkäyksiä. Lopputulos on kuitenkin se, että meillä on oikein hyvä sopimus. Te olette olleet tässä mukana, jäsenvaltiot ovat olleet mukana ja myös julkista keskustelua on käyty. Peton on vielä hengissä, on tehnyt valtavasti työtä tiimeineen, joten haluan tämänkin tässä tuoda esille. Jotkut huomenna äänestävät vastaan. Sehän on demokraattista. Mutta jos nyt lykätään ja äänestettäisiin sitten kahden tai viiden kuukauden kuluttua, niin ei kaikki silti äänestä äh, kyllä. Lykkäys on, olisi vain tapa lykätä, ei mitään muuta. Eli ei se mitään se lisäselkeyttä toisi. Lisäselkeys on jo saatavissa, eli olemme antaneet vastauksia, 36 julkilausumaa, kirjeenvaihtoa, kaikkea mahdollista. Te olette mukana yksityiskohtaisesti, kun tätä investointituomioistuinta suunnitellaan. Te olette todella yksityiskohtaisesti mukana määrittelemässä järjestelmän toimintaa. Maailma katsoo nyt meidän toimintaamme. Kun haudataan tai tapataan TPP, niin tämän jälkeen monet maat katsovat EUn e suuntaan ja sanovat, että tehdään yhteistyötä, jotta saamme hyviä kauppasopimuksia, jotka hyödyttävät ympäristöä, jotka johtavat win-win-tilanteeseen, eivätkä niin, että vain harvat voivat hyötyä sopimuksesta. Jos me emme tätä sopimusta tee, niin miten me sitten ylipäätään voimme sopimuksia tehdä? Olen huolissani siitä, että tässä puhutaan nyt sitten demokratian vastaisuudesta ja sopimuksista paholaisen kanssa. Me kuitenkin puhumme Kanadasta, joka on valtava demokratia ja siellä on hyvin edistyksellinen hallinto, hallitus, jaamme yhteisiä arvoja. Eli tässäkö nyt tehdään sitten sopimus paholaisen kanssa? Toimitaan epädemokraattisesti. Hyvin monet teistä ja monet kansalaisjärjestöt ovat äh, esittäneet vaatimuksia. Meillä on määräyksiä kestävästä kehityksestä, ympäristöstä, eläinten oikeuksista, työntekijöiden oikeuksista, kaikesta siitä, mitä on vaadittu. Ensimmäistä kertaa kaikki tämä on mukana sopimuksessa. Riippumattomat tutkijat ovat todenneet, että tämä on historiallisesti edistyksellisin kauppasopimus, josta voidaan tehdä malli. Niin, edustaja Campbell, miksi se ei voisi olla myös sopimus yhdistyneen kuningaskunnan sopimuksen eh, suhteen, vaikkakin toivottavasti neuvottelut olisivat hieman lyhyempiä. No, siihen palataan sitten tuonnempana. 40 miljoonaa ihmistä Kanadassa. Miten he nyt voivat uhata meitä niin, että demokratia tässä täysin vaarantuu? 28 jäsenvaltiota, 500 miljoonaa kansalaista. En nyt aivan tätä argumenttia ymmärrä. Mikään setassa ei demokratia aseta uhanalaiseksi. Te olette mukana kaikissa niissä muutoksissa, jotka mahdollisesti tulevat eteemme. Ja tämä yhteinen komitea totta kai on mukana keskusteluissa. Te olette mukana muutoksissa, aivan niin kuin totesin. Sitten moni kysymyksiä esitettiin, jotka ovat hieman laajempia. Miten voimme ottaa kansalaiset mukaan? Miten voimme toimia opettavaisesti, pedagogisesti? Oikein hyvä kysymys. Kaikkien täytyy käydä keskustelua kansallisten parlamenttien, myös hallitusten kanssa, jotta hyvin varhaisessa vaiheessa kansalaiset huomioidaan. Toteamme, että on toinenkin tapa tehdä sopimuksia kuin äh, Trumpin hallinnon toimintatapa. Me voimme tehdä hyviä sopimuksia. Silloin kun kauppasopimus käynnistetään, niin totta kai tarvitaan kaikilta jäsenvaltioilta mandaatti silloin kun neuvottelut käynnistyvät, niin jäsenvaltiot on oltava mukana. Ja tähän vaaditaan vuosikausia. Täytyy kuunnella huolia, tuoda ne komission tietoon ja argumentoida, miksi sopimus on hyvä minun maallani, onko jotakin herkkiä kysymyksiä. Jos on, niin yritetään sitten äh, ottaa ne huomioon. Maailma muuttuu nopeasti. On myös häviäjiä ja jotkut katsovat, että muutos on liian nopeaa. Nämä muutokset ja työpaikkojen hävi, häviämiset äh, eivät niinkään johdu kauppasopimuksesta, johtuvat kenties teknologian muutoksesta, yleisemmästä globalisaatiosta, mutta jäsenvaltioiden pitäisi olla parempia, kun ne tähän suhtautuvat, niin että sosiaaliturvajärjestelmä on kehittynyt, toimitaan kumppanuussuhteessa yrityskentän kanssa niin, että ihmiset saavat koulutusta ja voivat siirtyä työpaikasta toiseen silloin, kun työpaikkoja katoaa. Näinhän aina on ollut. Työpaikat syntyvät ja toisia taas kuolee. Se on osa globalisaatiota. Hyvä kauppasopimus on tapa määritellä sääntöjä, ohjata globalisaatiota, saada läpinäkyviä sääntöjä, jotka ovat ennakoitavissa. Näin meidän tulisi toimia. Kysymyksiä ei niinkään kuultu, pikemminkin kuulimme kommentteja. Arvostan kaiken kaikkiaan koko keskustelua. Eli jos huomenna nyt äänestätte tästä, niin ei tie ole kuljettu loppuun, vaan kyllä me käymme myös keskusteluja täsmäkysymyksistä ja toivon, että nekin ovat hyviä keskusteluja. Kiitoksia. Thanks a lot, Commissioner, and I'm totally convinced that we stay in contact. Kiitos komission jäsen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että pysymme yhteydessä ja tulemme käymään paljon keskustelua SETAn eh, ratifiointiprosessista, mutta myös muista kauppasopimuksista. Ja kiitoksia oikein paljon ja kaikkea hyvää teille. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Hyvä. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin esityslista kohta 10. Tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä. Meillä oli myös 25. päivä keskiviikkona tästä työryhmä ja toivoisin, että mahdollisimman monet tulisivat sinne paikalla. Hyvät kollegat ja vieraat, jotka lähtevät täältä salista, pyytäisin teitä lähtemään hiljaisesti. Niin, meillä on siis tämä työryhmä siitä, miten parempi hallinnointi rajoilla voisi parantaa kauppaa. Me järjestetään keskiviikkona ja pyytäisin mahdollisimman paljon kollegoita paikalle ja ryhmiä. Muistuttaisin siitä, että kun tällaisista työryhmistä päätetään, niin ryhmien pitäisi varmistaa, että sinne myös jäseniä tulee. Meillä on tästä valiokunta mietintö ja esittelijä on edustaja Begin ja hänelle annankin puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, uskon, että tämän kokouksen tarkoituksena on jakaa eh, hyvinvointi tasaisesti. Ja jos on niin, kuten usein täällä valiokunnassa sanotaan, että eh, kasvu eh, riippuu myös kaupasta, niin silloin myös kaupan hyödyt on tasa-arvoisesti jaettava Euroopassa. Valitettavasti näin ei tapahdu. Tällä hetkellä tulli politiikan hajautuminen Euroopassa johtaa siihen, että kauppavirrat jakautuvat epätasaisesti Euroopassa, eli Euroopan satamat kilpailevat keskenään. Tämä ei perustu pelkästään näiden satamien tehokkuuteen, se on tietenkin aivan perusteltua, vaan se perustuu myös jo läsenvaltioiden lainsäädäntöjen puutteeseen ja erilaisuuteen. Minä ryhdyin henkilökohtaisesti tutkimaan tätä ilmiötä ja huomasin, kuinka vakava se on. Olen keskustellut hyvin paljon useiden kuljetusliikkeiden ja tarkastajien kanssa, jotka osoittivat, että jossain tapauksissa tarkastuksia ei laisinkaan tehty tai asiakirjat olivat puutteelliset tämä vaikuttaa niiden valtioiden tuloihin, jotka ovat tarkempia näissä tarkastuksissa. Tämä ei tietenkään ole asia, joka pelkästään Euroopassa voidaan ratkaista. Usein on kyse todellisista laittomuuksista, joita teutetaan, jotta saadaan äh, kauppavirrat kulkemaan omien satamien kautta. Euroopan täytyy tehdä. Jos kauppapolitiikan pitäisi olla yhteistä, niin komissio ei voi vain katsoa tätä sivusta. Äh, monet äh, satamat Euroopassa kärsivät tässä, operaattorit tietävät sen, mutta jos puhutaan paikallisviranomaisten kanssa, niin silloin sanotaan, että tarvitaan megainfrastruktuureja, enemmän yhteyksiä, enemmän äh, menoja, mutta meidän pitäisi nyt hyödyntää olemassa olevaa potentiaaliamme ja uskon, että tuliunion ei ole hyödynnetty täysimääräisesti. Siksi mä pyytäisin, että komissio ryhtyisi läheisen yhteistyön jäsenvaltioiden kanssa ja hyödyntäisi tietotekniikan mahdollisuuksia mm, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja jotta voitaisiin helpottaa parempaa kilpailua Euroopan satamien välillä. E, Euroopan tullipolitiikan täytyy toimia pk-yritysten takia, jotta ne voisivat muuttua kansainvälisemmäksi ja pitäisi helpottaa tullibyrokratiaa. Lisäksi on varmistettava, että komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa – erityisesti ulkomaille, että voidaan auttaa niitä viejiämme, jotka tekevät yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, mitä tulee teollisia tekijänoikeuksiin, jotta voidaan torjua väärennöksiä, jotka vaarentavat kansalaisemme ja vievät työpaikkoja talouksiltamme. Minä olen vierailut useammissa satamissa Italiassa ja Euroopassa. Olen huomannut, että unionissamme on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia ja mahdollisuuksia harmonisoida tilannetta, mutta tämä tilanne on hyödyllinen jollekulle ja siksi meidän on ymmärrettävä, että unioni ei ole sellainen alue, jossa vahvimmat eh, kirjoittavat säännöt ja odottavat, että niitä noudatetaan, vaan järjestelmä, jossa koordinointi ja yhteistyö voi tuoda todellisia hyötyjä kaikille. Kiitoksia. Thanks a lot and now I give the... Kiitos ja nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille herra Berit Bensen. Tak Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä ehdotuksesta esittelijä. Meillä on hyvä alku, oikein hyvä alku. Ja voimme tästä tätä eteenpäin. Mutta minä uskon, että tämä mietinnön primaarifokuksen pitäisi olla mitä voimme yksinkertaista lainsäädäntöä, mitä voimme sitä käyttää Tämä koskee sekä viranomaisia ja pk-yrityksiä. Me puhumme kovasti tässä valiokunnassa kovasti siitä, että PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, mutta tämä tuli on jo osoittanut, että se aiheuttaa liian paljon hallinnollisia ongelmia. Ja, ja me haluamme, että kauppa kasvaisi ja loisi työpaikkoja. Toinen ongelma on, että ne paikat, joissa jos tarvittaisiin vähän liian kontrollia, että me voisimme prioritoida niitä, että ei voisi toimia, ja, mutta meillä ei ole toimivia sääntöjä ei ole tarpeeksi ymmärrettäviä sääntöjä, ja, ja silloin, jotka yritetään huijata, ne käytävät satamia, joissa vähiten kontrollia ja kiertää lainsäädäntöä. Ja siksi on tärkeää, että meillä on lainsäädäntö, joka on helppo ymmärtää, joiden kanssa me työskennellä. Ja pakko sanoa, että jos tarkastelemme modernisointia unionin modernisointia 2016, ei tässä nyt ole niin paljon yksinkertaistamista kuin mitä haluamme nähdä. Ja sitten äh, nämä IT-ongelmat. Meillä on siirtämiskausi, joka pyörii 2020 asti ja sen jälkeen jäsenvaltioiden it järjestelmä pitäisi toimia. Ja minä olen sitä mieltä, että se osa mietintöä voisi vähän vahvistua, koska tuolla alueella on paljon ongelmia. Meillä on ihan liian paljon erilaisia dataraportointivaatimuksia ja hallinnolliset vaatimukset on isoja. Ja viranomaisilla on kaikenlaisia vaatimuksia raportoinnin suhteen. on uud- uudistaminen vaatii tietysti jonkinlaista harmonisointia raportoinnin suhteen, mutta erittäin tärkeää, että me mietimme myös täytäntöönpanoa tällä alueella, että kaikki täytäntöönpanoa oikealla tavalla. Ja minä olen myös sitä mieltä, ja on ratkaisevaa, että koordinaatio muiden äh, rajavalvontaviranomaisten kanssa, poliisin kanssa, eläinlääkintäviranomaisten ja terveysviranomaisten kanssa. Viranomaisten pitäisi olla paljon enemmän yhteistyössä kuin tällä hetkellä. Ja silloin me palaamme jälleen, että hallinnollisen taakkaan pitäisi vähentyä. Mä kuulin tästä, että, että tässä kansallisia ja ä, äh, satamakysymyksiä ja IT-järjestelmiä ja näiden kysymysten kanssa pitää työskennellä lisää. Minä haluaisin myös, että meidän pitäisi saada eh, enemmän käsitystä siitä, mitä tuolla viranomaiset ymmärtäisivät sääntöjä ja sidosryhmät myöskin vuoden 2020 lähestyessä, takarajan lähestyessä. Ja tässä on paljon spekulaatiota siitä, mitkä satamaat sellaisia, joista tuo, mitä tuotiin satamia käytettäisiin sitten säännöt toimimaan. Ja sitten viimeinen kysymys tekijä, ne teollisoikeudet. Meillä on lainsäädäntö, joka on astunut voimaan. Ja näemme, että tuli viranomaisten väärinnytön tavaroiden takavarinut ovat kasvaneet edellisiä vuosia nähden. Ja olen sitä mieltä, että ennen kuin puhutaan uudestaan lainsäädännöstä, pitäisi tarkastella, onko hyväksytty lainsäädäntö, täytetäänkö panna sitä kunnolla, ennen kuin taas esitetään uutta lainsäädäntöä. Kiitos puheenvuorosta. Thanks a lot, Frau Rodriguez. Kiitoksia, edustaja Rodriguez. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero sumarme las felicitaciones. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin voin yhtyä onnitteluihin esittelijälle. Tämä on erinomainen lähtökohta, kun työstämme tätä hyvin tärkeää aihetta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että on prioriteetti se, että hyvin nopeasti saamme tullikoodeksin unionissa käyttöön niin, että ennen kaikkea toimimme koordinoinnin ja yhteistyön pohjalta ja käytämme samoja käsitteitä tulliviranomaisten kesken. Katson myös, että Euroopan komission rooli on tässä aivan oleellinen. Sen tulee helpottaa tätä yhteistyötä toimijoiden kesken ja levittää parhaita käytäntöjä ja edistää tiedonvaihtoa. Haluaisin, että korostaisimme erästä seikkaa, josta itsekin aion tehdä tarkistuksia. Nimittäin on tarpeen harmonisoida tulliviranomaisten tekemiä tarkistuksia. Tässä tarvitsemme koordinointia. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että on tilanteita, joista myös tilintarkastustuomioistuin on muistuttanut. Viranomaiset toimivat hieman eri tavalla, noudattavat erilaisia kriteereitä silloin, kun valvontaa ja tarkastuksia tehdään. Ja tämä johtaa sitten erilaisiin arvioihin, esimerkiksi kun kyse on volyymista ja sen vaikutuksesta vaikkapa ympäristöön tai verokysymyksiin. Tämä näkyy myös tieliikenteen kehityksessä. Joskus käytetään pidempiäkin matkoja, kun halutaan käyttää kaikista löysimpiä tarkistuksia hyödyksi. Jos harmonisointia käytännössä ei tapahdu niin, että sääntöjä kunnioitetaan ja valvonta on samanlaista, niin silloinhan tämän, tällainen harmonisointi ei ole juuri minkään arvoinen. Olisi hyödyllistä, että meillä olisi komitea Euroopan tasolla, joka laatisi suuntaviivat ja jotka sitten olisivat käytössä kaikkien tulliviranomaisten kesken. Katson, että olisi hyvin tärkeää taistella laitonta kauppaa vastaan, mutta ei riitä se, että puututaan vain väärännettyjen tuotteiden kauppaan, vaan tämän lisäksi tarvitaan vielä sitä, että huomioidaan tarpeemme Pitää taistella rahanpesua, terrorismia, huumekauppaa, veronkiertoa vastaan, väärennettyjä lääkkeitä vastaan pitää taistella. Nehän vaarantavat myös kuluttajien terveyden, kansanterveyden laajemminkin. Eli tällä tavalla voimme todella vastata kansalaisten vaatimuksiin. He haluavat varmaa, turvallista kaupankäyntiä. Tässä teemme työtä kahdella tasolla, toisaalta sisäisesti, niin että tiedonvaihtoa, parhaita käytäntöjä, käytäntöjä saadaan mm, levitetyksi. Kyse on tulliviranomaisista ja myös muista toimijoista. Samanaikaisesti täytyy saada kansalaisten tietoisuutta lisääntymään. Täytyy saada ymmärrystä sille, että tässä syntyy tappioita, kun käydään kauppaa väärennöksillä. Syntyy myös uhkaa kaikkia kansanterveydelle, ihmisten terveydelle. Tarvitaan myös kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Täytyy määritellä myös strategioita, joilla voimme taata sen, että teollisia tekijänoikeuksia noudatetaan. Meillä on oltava hyvin kunnanhimoiset tavoitteet ja tältä pohjalta täytyy olla eurooppalainen toimija, joka mahdollistaa sen, että artiklan 23 mukaisesti VTOn kaupan helpottamissopimuksessa voimme helpottaa kauppaa ja tulliviranomaisten tekemää yhteistyötä. Tämä kaikki tulisi sisällyttää mietintöön, jotta voisimme lopettaa sellaisen tilanteen, joka on ollut jo pitkään voimassa vuosikausia Euroopan kaupassa. Maria Lissanis. Merci. Marina Allez-y, allez-y. Thank you. Um, thank you, Mr. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. ECR tuota, tervetulleeksi esittelijän ähm, mietintöluonnoksensa erittäin hyvää pohja jatkokeskusteluille aiheesta. Erityisesti toivotan tervetulleeksi esittelijän pyynnön, että komissio tekisi yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta varmistettaisiin, että uusi tullikoodeksi eh, pannaan tehokkaasti täytäntöön ja että erilaiset käytänteet, eh, jotka ovat ristiriidassa peruslainsäädännön kanssa, eh, jäisivät mahdollisimman vähäiseksi. Toivotamme myös tervetulleeksi sen, että tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa tullihelpotusten aikaansaamiseksi ja samalla pitää varmistaa, että sääntöjä harmonisoidaan EU-rajoilla, jotta taataan EUn taloudelliset edut. Toivotamme tervetulleeksi yksinkertaistamisen puutteiden korjaamiset valvontajärjestelmässä, riittävä tuki valvontaviranomaisille pk-yritysten tuki, niin että saavat erityishuomiota niin, että tullimenettelyt eivät ole liian suuri taakka niille. Ja lisäksi tarvitaan yhteistyötä kauppakumppaneiden kanssa, jotta voitaisiin estää väärennettyjen tuotteiden virta EU-hun. Kaksi tarkistusta, joita pyydämme huomioitavan, niillä on jossa on kyse rikkomusmenettelyn ja rangaistusten harmonisoinnissa kaikissa jäsenvaltioissa. Olemme huolissamme tästä, olemme usean otteeseen pyytäneet komission jäsentä tuomaan todistusaineistoa siitä, että rikolliset hyödyntävät jotain tiettyjä valtioita erityisesti, mutta me emme ole saaneet mitään tietoa tästä, joten jäsenvaltiot luovat omaa rikoslainsäädäntöään niin kuin ne haluavat, hyödyntävät joustavuutta. Ja lisäksi nämä maantieteelliset merkinnät muille kuin, maantie- muille kuin maataloustuotteille. Eh, muut kuin maataloustuotteet ovat hyvin toisenlaisia kuin maataloustuotteet ja me olemme todellakin huolestuneita siitä, että jos tällainen järjestelmä otetaan käyttöön, niin se ehkäisisi eikä niinkään auttaisi EUta luomaan kattavia vapaakauppasopimuksia. Tarvitaan paljon enemmän työtä tämän uudistuksen parissa ennen kuin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään. Kiitoksia edustaja Adisarnes. Merci, monsieur président. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan myös kiittää tämä esittelijä. oli täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä hän sanoi. Tämä äh, tuli sanottua ensimmäisessä keskustelussa Tuuliliitosta ja tuon häntä. Minulla toimiva Tulli ja unioni olisi hyvä työkalu eurooppalaisten etujen puolustamiseksi. Siksi haluaisin järjestelmä, joka toimii. Ja totta kai tarvitaan harmonisaatiota, jos jokainen tekee mitä tahansa haluakaan kotona, niin eihän se tietenkään toimi. Emmekä me loppujen lopuksi kykene luomaan keinoja, jotka puolustavat taloudellisia etujamme ja toimii väärännyksiä vastaan. Eli täytyy harmonisoida lainsäädäntöä. Täällä on liikaa väärännyksiä. Kaikki tietävät sen, kaikki näkevät sen. Ja jos tietyssä määrässä satamia on tehty selvityksiä ja näemme, että on isoja eroja. Tarvitaan parempaa valvontaa, mutta, mutta kuten kaikkialla päivän tuli yhteistyöllä riittävää. Tarvitaan parempaa kontrollointia. Nyt pitää huolta, että sääntöjä käytetään samalla tavalla kaikkialla että käytännössä ole liikaa eroja. aika kohta, jotta kaikki ovat jo puolustaneet täällä. Heidän täytyy parantaa taistelussa väärinnyksiä vastaan. missä saadaan tärkeää, että joissakin ryhmissä tästä keskustellaan. Ehkä minusta tekijän talousoikeuksien puolustaminen on Euroopan vahva puoli. Meidän täytyy taistella väärinnyksiä vastaan. Ja väärännysten määrä vaan, vaan kasvaa, ei se vähene. Meillä on hyviä indikaattoreita siitä. Ja viimeinen sana loppu lopuksi. Totta kai meidän täytyy miettiä tulliunionia niiden maiden kanssa, jotka eivät ole EU-jäseniä. Olemme puhuneet laajemmasta järjestelmästä ja on Turkki kuuluisemmin äärimmäisen tarkkana tästä. Meillä on ollut, tätä on erittäin tarkkana Turkin mukaan ottamisesta. Tämä on toinen keskustelu, mutta halusin sen mainita tässä kuitenkin e, ihan, että se jäisi muistiin. Kiitos. Madame Minö. Kiitos. Edustaja Minöreille täällä Helmut Scholzkuesta. Ihan lyhyesti, koska meillä ei ole ollut mahdollisuutta keskustella tästä asiasta. Haluaisin kiittää myös esittelijää eh, hänen panoksestaan ja lisäisin vielä erään kommentin, eh, niin kuin Rova Sarne sanoi, meidän on katsottava, miten parantaisimme todellisen tulliunionin myönteisiä vaikutuksia suhteessa kolmansiin maihin. Meidän on siis uudelleen pohdittava myös meidän panostamme, kuten mainitaan tämän työasiakirjan ensimmäisen luvun viimeisessä osassa. Meidän olisi parannettava myös kykyä valvoa. Josta puhumme Afrikan Marshall-sopimuksesta, niin pitäisi jo pohtia sitä, mitä se tarkoittaa, kun katsotaan tavaroiden virtaa ja teollisia tekijänoikeuksia ja maantieteellisiä merkintöjä, joka liittyy tähän tuotevirtaan. Tässä asiassa toivomme voimme tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa ja saavamme hyvän lopputuloksen. Kiitoksia edustaja Buchner vihreistä. <clears throat> Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen luonnoksestaan, joka on oikein hyvä lähtökohta. Olen erityisen iloinen siitä, että tässä ei viedä eteenpäin sitä ajatusta, että toimivaltuuksia olisi siirrettävä enemmän EUn tasolle. Tässä asiassa mietintö on hyvin tasapainoinen. Toisaalta mielestäni riittää, jos me laadimme direktiivejä siitä, millaisiksi haluamme tullimuodollisuuksien muokkautuvan ei ole tarpeen, että meillä olisi oma valvontaelin tämä kyllä pystytään hoitamaan paljon epämuodollisemmin. Lisäksi mielestäni ei tarvita direktiiviä, joka määrittelee rangaistukset. Tässäkin riittää, jos se vain sovitaan. Hyvin kriittinen olen verotuksen suhteen ja sen harmonisoinnin suhteen, koska tässähän jäsenvaltioille ei ole pelkästään tärkeää se, millainen tilanne on satamissa, vaan on huomioitava kokonainen toimenpidepaketti, joten kyllä meidän täytyy tässä olla erittäin varovaisia. On hyvä asia, että äh, tässä ehdotuksessa puhutaan ympäristön näkökohdista. Me haluaisimme vahvistaa niitä vielä, koska kuten täällä on jo muutaman kerran sanottu, jos yksittäisillä satamilla on etua siitä, että siellä valvonta on heikompaa, niin silloin lisäämme liikennettä, lisäämme eh, epätasarvoa valtioiden välillä. Tätä asiaa on korostettava myös ympäristön näkökulmasta ja odotan kovasti yhteistyötä. Kiitoksia ja sitten komissio saa puheenvuoron. Oh, excuse me. Ex- Anteeksi. Edustaja Ferron. Pas Eipä mitään, puheenjohtaja. Haluan onnitella teitä valintanne johdosta tässä yhteydessä. Ihan muutama sana. Totean, että tässä mietinnössä esitetään hartaita toiveita mutta eihän me, emme ole saaneet sosiaalista, emmekä verounionia, emmekä myöskään tulliunionia. Meillä on kahdenvälisiä sopimuksia Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat aina tehokkaampia yhtenäinen, verrattuna yhtenäiseen ja yhteisölliseen järjestelmään. Monet maat haluaisivat omia valvontasääntöjään, erityisesti terveys- ja kasvinterveysalalla. Tullin tulisi minusta pysyä jäsenvaltioiden eksklusiivisena toimivaltuutena. Viime kuukausien aikana, kun olemme taistelleet terrorismia vastaan, niin kansalliset tullit ovat aktivoituneet ja ne ovat aivan välttämättömiä toimijoita. Tämän me olemme havainneet. Kiitos. Frau Hautala. Edustaja Hautala. Ihan lyhyesti. Yksi näkökohta on enemmän tarvetta saada pääsy kaupallisen kaupan tarjontaketjujen toiminnasta ja tullit yksi, tullitieto on yksi keino. Tästä ymmärryksen niin on, että Yhdysvallassa on paljon parempi pääsy tullitietoihin, jos, ihminen, jos haluaa tietää tuotituotteiden alkuperäistä, Ja minusta tämä kannattaisi mainita Rovekinin mietinnössä, joten melko todennäköisesti teemme tarkistuksen tästä. Now the commission. Kiitoksia nyt komissio. Olkaa hyvä. Yes, um... Kiitos puheenjohtaja. Arvoa esittelijä, kunnianarvoiset jäsenet, hyvät näistä ja herrat. Kiitos tästä aloitteesta arvioida äh, tullin toiminnan ja hallinnoinnin ulkoisia piirteitä. liittyen on ollut olemassa 50 vuotta ja se on osoittanut, että se on unionin vankka pohja, se on sopeutunut tunnelin muutokseen, sen ympäristömuutoksiin. Totta kai se ei ole ongelmatonta, kuten päätöslauselman luonnoksessa todetaan. Tuliliiton kunnan toiminnan takaaminen vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Tätä sanahan tässä on käytetty. Ja jatkuvasti ponnistella, että puututtaisiin turvallisuusuhkukin ja esimerkiksi e-kauppaan tulee kehityslinjoihin. EUn ja jäsenvaltioiden täytyy löytää asianmukaisia keinoja näiden uusien haasteiden kohtaamiseksi kansainvälisellä puolella. Se, että EU on maailman kauppajärjestön jäsen sinne maailman tulijärjestön jäsen, se merkitsee sitä, että meiltä vaaditaan tehokasta tulliliittoa, kuten miten tulonnaksessa todetetaan – Tämä täytyy mahdollistaa se, että unioni puhuu yhdellä äänellä tuuli- ja kauppa-asioista. Se, se täytyy olla uskottava monikeskeisellä ja globaalilla tasolla. Mitä tähän glo- komissio teki syyskuussa äsken tiedonannon tuuliliiton kehittämisestä ja hallinnasta. Useimmat tämän tiedonannon kohdat tarttuvat niihin kohtiin, jotka mainitsit. Kiitos. Kaikkeen sitä täytyy toimia kumppaneina. Se on välttämätöntä kunnon täytäntöönpanon kannalta. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä tullin ja muiden viranomaisten kesken rajalla. Strategian täytäntöönpanon edistäminen pohjautuu sitä arvioimme kaksi kertaa vuodessa annettavassa kertomuksessa, joka toimitamme parlamentille ja neuvostolle. Te painotatte, että tullisäännöstä täytyy täytäntöön painaa yhdenmukaisesti kautta unioni. Meillä on unionin tullikoodeksi. Me tarvitsemme e, koko EUn IT-järjestelmän. Se on voimakas keinollista yhdenmukaisuutta kun jakaa sääntöjä, niin tätä kautta täytäntöönpaino muuttuu yhdenmukaiseksi. Tämän lisäksi luomme myös suuntaviivoja, jotta sääntöjä pantaisiin yhdenmukaisesti. Ja sidosryhmät ovat mukana työryhmissä, ovat mukana komission jäsenvaltioiden kanssa. Ja ihan lopuksi Komissio on jäsenvaltioiden kanssa luonut lainsäädännön seurantaa varten yhtenäisöjärjestelmän IT-järjestelmistä en puhu kovin paljon, mutta tässä mainittiin, että jos ajatellaan IT-järjestelmää, jolla täysin täytäntöön pannaan säädökset jolla yksinkertaistetaan niin, ja muut, niin sen luomissa meidän täytyy ottaa huomioon siirtymiskauden tarpeet, komissio, jäsenvaltiot, sidosryhmät. Me kaikki pyrimme juuri tuohon tavoitteeseen suunnitelmien mukaisesti, mutta jo tällä hetkellä ja askeleittain luomme IT-järjestelmiä tätä tavoitetta varten. Tässä viitattiin tähän tullien shoppailuihin, että toimijat pyrkivät menevät sille ovel, unionin ovelle, jossa kontrolli olisi meidän tehokasta tai tuloksekasta. Mä voin sulkea tämä pois. Mutta varmaan tiedätte, että komissio jäsenvaltioiden kanssa laatii noita strategian ja toimintasuunnitelmia 2014 tullin hallinnasta. Olemme viime vuoden heinäkuussa julkaisseet edistyskertomuksen arvioinnin. Tämä ei tarvitse, tarkoita sitä, etteikö tehdä, ponnistella lisää, että vältettäisiin sitä, että rusinat poimitaan pullasta ja mentäisiin sinne, missä valvonnan välttäminen on helpointa, mutta tämä yhteinen strategia, yhteinen foorum, kaikki työvälineet, operationaaliset, juridiset ja elektriset keinoja tätä tullihallinnolla käytössä, ne täytyy ottaa käyttöön, tämä voimme taata, että ulkorajoilla tapahtuu tehokasta valvontaa. Ja sama filosofia on myöskin inspiroimassa kansainvälisiä toimia. Tässä viitattiin rikkomusmenettelyihin ja sanktioihin. Tiedät, että parlamentin ja neuvoston pöydällä kaksi ehdotusta. Ensinnäkin useamman rikkomuksen kriminalisointi, EU-tällaisten e e- etujen suojeleminen ja sitten tullirikkomukset. Me olemme arvostaneet parlamentin tukea tässä ja odotamme, että neuvosto tulee mukaan. Vahvistan, että komissio on täysin sitoutunut yhteistyöhön parlamentin kanssa. Tarttuaksemme kysymyksiin, joita otimme otitte esille ja raportoimme myös kaikista asioista, jotka koskevat Tolliliiton toimimista. Kiitoksia. Ja sitten esittelijä. No, molto da aggiungere, ringrazio tutti. Meillä oli paljon paljonkaan lisättävää. Haluan kiittää kaikkia kollegoita heidän osallistumisestaan. Olemme oikealla tiellä, kun haluamme tehdä yhteistyötä. Näen, että tavoitteet ovat meillä yhteiset tässä työssä. Eli jatkaa jatkamme tähän suuntaan. Kiitos. Thanks a lot. Deadline for men. Kiitoksia. Tarkistusta jätön määräaika on toinen helmikuuta kello 12. Tähän päätyy kohta 10 ja sitten menemme kohtaan 11. Neuvoston päätös Euroopan yhteisön jäsenvaltion sekä Kuuban tasavallan välisen poliittista vuoropuhelua yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemistä Euroopan unionin puolesta. Edustaja Böke. kiitoksia. Puheenjohtaja, onnittelut uudelleenvalinnasta ja kaikkea hyvää. Kaksi eh, kommenttia etukäteen tästä sopimuksesta. Kuuman kanssa tulin tänään valitettavasti vähän myöhään tänne, koska tänä aamuna eh, vaali piirissäni niin minua piiritettiin niin paljon kuin en ole koskaan, siis olin e- esillä vaalipiirissäni julisteessa suuremmin kuin koskaan missään vaalikampanjassa on kyllä omituista, miten tässä mittapuu on muuttunut. Voidaan kauppasopimuksessa puhua, onko käytetty oikeita mittapuuta, asetettu oikeita painopisteitä ja kaikki huomioitu. Ja poliittisilla perheillä on erilainen näkemys, mutta että sitten suuressa julisteessa lukee, että kannattaa jotain sopimusta, että esitellään demokratian vaarantajana – niin kyllä tässä nyt on sitten mittapuut vähän vääristyneet. Ja kyllä tässä näiden populistien pitäisi vähän tarkemmin katsoa, missä demokratia, ihmis, inhimillisyys ja ihmisoikeudet todella ovat haaste ja ongelma. Tämä nyt oli vain ensimmäinen kommentti ja kokemus, joka minulla tänään oli ja valokuvakin olikin muutama vuoden van, liian vanha, mutta se hän ei nyt välttämättä haittaa. Valvonta ryhmässä, jonka puheenjohtaja minä olin, se oli väli Amerikan valvontaryhmä. Minulla annettiin myös Kuuba vastuulle ja kävimme keskustelua Kuuban suurlähettilän kanssa. Se oli erittäin intensiivinen, jännittävä mielipiteen vaihto, mutta se myös osoitti, kuinka pitkä tämä lähentymisen ja kehityksen tie tulee olemaan. Ja haluaisin vain huomauttaa, palaan tähän myöhemmin vielä, että minulla oli mahdollisuus muutama viikko sitten keskustella Saharov-palkinnon saajan Farinjaksen kanssa. Paikalla oli myös kansalaisjärjestöjä, kävin keskusteluja heidän kanssaan ja hänen äh, kanssaan oli myös hänen varsin vanha äitinsä. Me tiedämme, kuinka suuressa vaarassa tämä ihmisoikeuksien puolustaja on ollut. Me emme saa unohtaa sitäkään. Ja sitten me emme myöskään saa unohtaa, millainen vaikutus Trumpin presidenttiydellä voi olla Yhdysvaltojen ja Kuuban suhteeseen. Toisaalta eh, Yhdysvaltain kauppasaarto oli täysin purettu, mutta tässä kuussa eh, presidentti Obama teki päätöksen, että tämä wet food, dry food periaate eh, pakolaisten kohdalla lopetettaisiin. Ja nyt tässä kuussa ensimmäistä kertaa Yhdysvalloilla oli vientiä Kuubaan. Huolimatta tästä kehityksestä on vielä eräs aihe, joka huolestuttaa yrityksiä Euroopassa, nimittäin seuraukset, joita erityisesti Euroopan pankeilla on ollut, kun EU-pankit ovat rahoittaneet hankkeita Kuubassa. Ja minä olen tähän listalleni kirjannut eurooppalaisia pankkeja, jotka ovat saaneet rangaistuksia Yhdysvalloissa. Tämä on mielenkiintoinen kehityssuuntaus. Nyt tämän yhteistyösopimuksen ovat korkea edustaja, ulkoministerit ja Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez Carilla allekirjoittaneet. Tässä nyt näkee, että tämä sopimuksen sen eturintamassa on poliittinen vuoropuhelu, mutta myös muut asiat eivät saa jäädä liian vähälle huomiolle. Tässä on kyse siitä, miten me äh, täällä parlamentissa käsittelemme tätä äh, sopimusta. Meillä on myös tuotava valiokuntamme näkemys esiin. Tämähän on määritelty tällaiseksi äh, sopimuksissa vahvistettu poliittinen vuoropuhelu, vahvistettu kahdenvälinen yhteistyö ja myös yhteisten toimien kehittäminen monenkeskiseltä pohjalta. Ja kaikki tämä vaikuttaa myös budjettikysymyksiin, olemassa oleviin budjettikohtiin ja siihen, mitä komissio aikoo tulevaisuudessa näille budjettikohdille tehdä kun otetaan huomioon kaupan edistäminen eri aloilla. Meidän on annettava tälle hyväksyntämme, mutta toivoisin, että Euroopan ulkosuhdehallinto vähän oppisi komission jäsen Malmströmiltä, koska se tapa, jolla Malmström esimerkiksi kun on ollut Korean vapaakauppasopimuksen tai Kolumbian ja Perun monenkeskisen sopimuksen eh, tai EU-Väli-Amerikkaa assosiaatiosopimuksen kohdalla tiedotti meille ennen tätä väliaikaista hyväksymistä, niin tällaista tiedotusta olisimme toivoneet myös ulkosuhdehallinnolta. Ja meidän pitäisi nyt pyytää, että tulevaisuudessa toimittaisiin vähän paremmin. Ja haluamme vähän ehkä selvitystä ulkosuhdehallinnolta. Toinen asia on se, että koordinaattorit päättivät, että teemme lausunnon ulkoasiainvaliokunnan mietintöön. Minä en ole vielä saanut ulkoasiainvaliokunnan aikataulua, mutta vain kolmesta asiasta haluaisin puhua, jotka ovat merkittäviä meidän kannaltamme, kun tätä asiaa käsittelemme. Ensimmäinen on, ovat ihmisoikeudet. Puhun tästä koska toisaalta minä tiedän, että tämä on vaikea ja hankala aihe, mutta kun sitten kuulen, että tietyt ihmisoikeusjärjestöt tai myös Saharov-palkinnon ja Farinjas eivät saaneet mahdollisuutta keskustella EUn edustajien kanssa tai heiltä se jopa kiellettiin, niin kyllä minä haluaisin tietää, mikä tässä on ollut taustalla ja miten tämä tulevaisuudessa aiotaan hoitaa. Muuten meidän täytyy sitten ehkä mm, ulkosuhdehallinnon budjettia vähän harkita. Ehkä se auttaa. Sitten toisaalta meidän on löydettävä tasapaino, toisaalta meidän on hyödynnettävä nämä pienet impulssit, joita on. Ja toisaalta meidän on valittava linjamme ja oltava sille uskollinen. Parlamentti on hyvin varovainen esimerkiksi EU-Turkmenistan kumppanuussopimuksen suhteen. Se on ainoa Keski-Aasian valtio, jossa ollaan nyt huolissaan ihmisoikeustilanteesta, joten tämä on hyvin arkaluontoinen ja vaikea aihe, Sama koskee työntekijöiden oikeuksia ja VTO ja ilosopimukset. Niitä on, ne on huomioitava järkevällä ja sovelialla tavalla. Kiitän tässä parlamentin tutkimuspalvelun hyvistä tiedoista ja voin antaa teille tiedon siitä, mitä määrärahoja on annettu tähän mennessä ja kuinka paljon määrärahoja vuonna 2014-2020, 50 miljoonaa maatalouteen, ilmastonmuutokseen ja yhteiskunnan uudistamiseen myös 50 miljoonaa. Minulla on tässä myös tällainen Äh, luettelo siitä, millaisia painopistealueita näissä tuissa on. Ja edustaja Mogherini on sanonut, että tietenkin kuubalaisilla toimijoilla ja myös kansalaisissa äh, yhteiskunnan toimijoilla on mahdollisuus saada näitä määrärahoja. Maatalousalalla pienet maanviljelijät, pientilalliset, heillä on 21 prosenttia maatalouspinta-alasta käsissään, mutta tuottavat 45 prosenttia tuotosta, niin haluaisin kyllä kuulla korkealta edustajalta, miten hän aikoo nämä määrärahat jakaa eh, pientoimijoiden ja yksityisen, kehittyvän yksityisen sektorin ja muun alan välillä. Olen kiitollinen kaikista kommenteista, joita kollegat haluavat minulle tehdä tänään ja tulevina päivinä niin, että voin sitten hyvän lausunnon laatia. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Rodriguez. Gracias, presidente. Lo primero señalar que hablo en nombre... Kiitos, puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että puhun nyt edustaja Kutieresin nimissä, joka on aiheessa varjoesittelijä. Hän ei voinut ikävä kyllä olla paikalla tänään ja pyysi minua puhumaan hänen puolestaan. Puhumme tässä myös koko ryhmän puolesta. Halusin todeta, että meidän mielestämme tämä sopimus on historiallinen. Siinä avataan ovi yhteisymmärrykselle EUn ja Kuuban välillä niin, että tästä käynnistyy uusi aikakausi. Katson, että tähän saakka voimassa ollut näkemys on ollut epäonnistunut. Emme ole päässeet tavoitteisiimme ja tämähän heijastelee myös diplomaattisia, poliittisia ja taloudellisia suhteita toimijoiden välillä. Kyseessä on pikemminkin jonkinlainen kylmän sodan tilanne kuin uuden vuosituhannen tilanne. Nyt sopimus perustuu luottamukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle ja sille keskeiselle roolille, joka unionilla voi olla ja joka sillä tulee olla – kun kyse on demokraattisesta uudistamisesta. Sekä Euroopassa että Kuubassa katsotaan, että tällainen modernisaatio on tarpeen todellakin. Aivan niin kuin esittelijä totesi, niin me emme vielä tiedä, mitä Trump aikoo tehdä. Hän toki on aikomuksistaan puhunut kampanjan aikana mutta tässä on melkomoinen epäilys ja epävarmuustilanne. Nyt täytyy kuitenkin yrittää toimia niin, että saisimme mahdollisimman nopeasti tämän sopimuksen. Ja näin parlamentti voisi tukea Kuuban kansaa. Kyse on myös geopolitiikasta ja strategiasta. Euroopan täytyy saada äänensä kuuluviin niin, että osoitamme, että olemme yhtenäisiä ja osoitamme myös sen, että meillä on erilainen näkemys maailmasta kuin se näkemys, mitä presidentti Trump esittelee. Tämä on meille myös mahdollisuus. Näin me voimme auttaa Kuubaa tässä muutosprosessissa, talouskehitysprosessissa. Ja jatkossa sitten voimme päästä myös kauppasuhteisiin. Nyt kyse on poliittisesta vuoropuhelusta Kuuban kansan ja Kuuban yhteiskunnan hyväksi. Saradil. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti. Vaikka meillä ei vielä kattavaa tekstiä olekaan, sen enempää tässä valiokunnassa kuin Afetissa, kaikki tietävät, ja täälläkin on tullut sanotuksi, että Voimme odottaa merkittäviä muutoksia Kuubassa Fidel Castron kuoleman jälkeen. Ja merkittäviä muutoksia Yhdysvaltojen kannassa. Nekin ovat tulleet mainituksi. Kun Obama hallitus päätyi palauttaa diplomaattisuhteet, he päätti lopettaa pitkäaikaisen kauppasaaron joka astu, oli astunut voimaan 60-luvulla. Ja olen samaa mieltä aina edellisten pohjien kanssa, että on epäselvää, jatkuuko tämä politiikka uuden Yhdysvaltojen hallituksen aikana. Ja siksi EUlla on ovi auki mahdollisuus toimia aktiivisesti. Eseran kanta on ollut sellainen, että, että kaikki kumppaneita kohdellaan reilusti ja tasavertaisesti. Emme koskaan kauheasti kannattaneet ehdollistamista. Me olemme puolustaneet rakentavaa osallistamista. Olemme puolustaneet näitä kuolemaa Vietnamin kauppasopimuksen kanssa, joka ei millään mitoilla ole täydellinen maa ihmisoikeuskysymyksissä. Olemme puolustaneet sitä Perun ja Kolumbian tapauksessa. Tehdessämme vapaakauppasopimuksia. Olemme olleet aina hyvin johdonmukaisia. Ja meistä tämä lähestymistapa sopii myös Kuubaan. Olisimme iloisia, jos tähän kuuluisi virallisten EU-kontaktien lisäksi se, että rohkaistaan demokraattisia liikkeitä, ihmisoikeuksia, puolustajia ja oppositiota. Tämä voisi olla hyvä alku. Voimme olla samaa mieltä ja odotamme yhteistyötä tässä uudessa lähestymistavassa. Kiitos. Goe Helmut. I have to speak also in the name of our... Täytyy puhua varjoesittelijän nimissä, Leonora Forensan nimissä, joka ei voi tänään olla paikalla. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan unioni ja Kuuba ovat allekirjoittaneet historiallisen sopimuksen, jotta voimme suhteitamme keskinäisesti parantaa. Tilanne on kehittynyt pikkuhiljaa korkean tason vuoropuhelusta sitten vuoden 2008. Kuuba on ainoa latinalaisen Amerikan maa, jolla ei ole ollut tällaista yhteistyösopimusta unionin kanssa ja sen takia sopimuksen allekirjoittaminen on tervetullut. Näin yhteinen kanta saadaan päättymään ja poliittinen virhe joka tehtiin kylmän sodan logiikan soveltamisessa, on tässä korjattu. Poliittinen dialogi ja kauppasuhteet toivottavasti kehittyvät myönteiseen suuntaan ja toivottavasti Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat tätä tukea niin, että huomioimme tulevat haasteet. Katsomme, että korkea Mogherini ja Kuuban hallitus pyrkivät löytämään uuden ratkaisun tähän kahdenväliseen suhteeseen, aivan erityisesti tässä nykytilanteessa. Todella toivomme, että Trumpin valinta ei estä tämän sopimuksen toteutumista. EUn tulisi toimia selkeästi, vakaasti ja toteuttaa omaa riippumatonta ulkopolitiikkaansa kuuman suhteen. Haluaisin painottaa ihmisoikeuksia. Kyse on kansalaisoikeuksista, sosiaalista oikeuksista, ihmisoikeuksissa. Ja tässä totta kai tilanne Kuubassa on hyvin värikäs. Siellä on sekä myönteistä että kielteistä havaittavissa. Kuuban kansalaiset tarvitsevat näitä saavutuksia, sosiaaliturvaa, parannuksia sosiaalisissa kysymyksissä. Tähän päästään tämän sopimuksen kautta. For the Greens, Heidi Hautala. Vihreästä Heidi Hautala. Um, I believe that... Kiitos. Uskon, että EU on kummasuhteissaan tilanteessa, jolloin on aika uudistaa sopimusta. Siksi ryhmämme kannastaa PCAta joka on enemmän ulkoisevalikunnan käsissä. On tärkeää, että parlamentti seuraa neuvotteluita, neuvotteluja läheisesti. Totta kai parlamentti voi määritellä virstanpylväitä, jotka vastaavat joidenkin kollegojen herra Bögen huolia. Mutta tärkeintä on, että olemme johdon mukaisia voisin kestävästi muistuttaa sinua, että kun parlamentti on keskustellut samanlaista sopimuksista Kolumbian tai joidenkin muiden latinalaisen Amerikan maiden kanssa, joissa ihmisoikeuksia rikotaan erittäin vakavasti, myös oikeutta elämään, parlamentti ei aina ole ollut kovin johdonmukainen. Nyt meillä on mahdollisuus ottaa rakentava askel Kuuban suhteen, mutta muistuttaa, että standardeja on ja eurooppalaisia arvoja, joita täytyy, johon täytyy reagoida. Kiitoksia, edustaja Ferron. Ihan yksinkertaisesti, kun ei poliittista kriteeriä vastaa niitä, ja kuten Turkin tapauksessa, sen pitä, meillä pitäisi olla taloudellisia tullisuhteita sen Tomman kanssa. Kiitoksia edustaja Valeesa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on vain yksi asia sanottavana ja se on sanottu täällä jo useampaan otteeseen. Eh, on aivan selvää, että tämä on historiallinen mahdollisuus, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia, ettemme tee siitä historiallista eh, tekopyhyyden elettä. Meillä on tiettyjä arvoja, joita haluamme toteuttaa ympäri maailmaa ja meidän on varmistettava, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan Kuubassa. Jos katsotaan, mitä Kuubassa on tapahtunut tämän uuden luvun alkamisen jälkeen voitte huomata, että ihmisoikeusrikkomukset ovat lisääntymässä. Ja siksi on erittäin tärkeää, että hyödynnämme kaikki mahdollisuudet osoittaa, että tälle asialle emme, tältä asialta emme sulje silmiämme. Parantavatko toimemme sitten Kuuban kansan olosuhteita? Se meidän on kysyttävältä itseltämme ja jos lopuksi voimme sanoa, että näin on, niin sitten hyvä on. Mutta meidän on muistettava ihmisoikeudet, emme saa unohtaa niitä. Kiitoksia. Sitten komissio. Erityisesti Ähm, parlamentin kanssa tehtävä yhteistyö ja tiedottaminen parlamentille. Olkaa hyvä. Thank you. My name is... Kiitos. Ben Lubner, olen ulkosuhdepalvelussa. Kaksi kommenttia. Ensinnäkin käsitykseni mukaan tämä teksti toimitettiin teille päivän jälkeen, kun neuvosto oli allekirjoittanut sen, se toimitettiin parlamenttiin. Sen olisi pitänyt saapua parlamenttiin 13. joulukuuta. Tämä on meidän tietomme. Olen vähän hämmästynyt kuollessani, että teillä ei asiakirja vielä ole. Sen halusin sanoa. Ja käsitykseni mukaan voitte edetä työnne parissa – ja väliaikainen säveltäminen ei ole vielä alkanut. On vielä menettely, joka täytyy vielä loppuun ennen kuin sopimus alkaa toimia. Toinen asia, jonka reagoisin, on koskee Kuuman kansalaisyhteiskunnan osallistumista neuvotteluprosessiin. Haluaisin vahvistaa, että sekä EU-delegaatio Havannassa – KTn ulkosuhdepalvelu Brysselissä on aina ollut avoin kontakteille kansalaisyhteiskunnan kanssa Kuubasta. Delegaatiossa on jopa ihmisoikeustyöryhmä, joka tapaa ja säännöllisesti kansalaisyhteiskunnan edustajia, hallituksen vastustajia. Kontakteja on ollut ja informaatiota ja ajatuneottelusta myönnämme että se on yhä vaikea, että konteksti on vaikeampi kuin muissa maissa. Tämä on ehkä tehnyt mahdottomaksi, että meillä on siis samanlaisia mekanismeja kuin mitä meillä oli muissa neuvotteluissa. Mutta Havannassa ja Brysselissä kansalaisyhteiskuntaa on tiedotettu. Kiitoksia, mutta viestin pitäisi olla aivan selvä. Parlamentin selvä neuvottelutavoite neuvoston ja komission kanssa on se, että mitään väliaikaista soveltamista ei ole ennen kuin parlamentti on tämän äh, sopimuksen ratifioinut. Tämä viesti on välitettävä, eikä mitään toimielten välistä sopimusta tehdä ilman tätä selvää menettelyä. Herra Böge. Exactly the point, uh, you... Kiitos puheenjohtaja. Tämän seikan aivan oikein mainitsitte komissio antoi meille hyvin diplomaattisen vastauksen. Se osoittaa, että yhteydet ja todelliset keskustelut ihmisoikeusjärjestöjen ja tiettyjen tahojen, tiettyjen henkilöiden kanssa, jotka ovat vaarantaneet jopa oman henkensä, niin voipa olla, että yhteydet voisivat olla parempia ja tehokkaampia. En julkisesti sano tästä tämän enempää, mutta olen yksityisesti valmis puhumaan tästä komission kanssa enemmänkin. On hyvin tärkeää, että ulkosuhde, hallinto ymmärtää, että parlamentilla on sanottavaa näihin asioihin. Voipa olla sellaisia ongelmia ulkosuhdehallinnossa ja ulkoministerien keskuudessa, että siellä pohditaan vain päätöslauselmia eikä niinkään lainsäädäntöä ja meidän rooliamme tässä. Eli toivottavasti tätä kautta päästään takaisin oikealle tielle. Kiitos. Kiitoksia. Aikataulu äh, riippuu AFETin aikataulusta ja tiedot on teille sen jälkeen, kun he ovat päättäneet aikataulusta. Kiitoksia oikein paljon ja minuutin kuluttua meillä on koordinaattorien kokous suljetuin ovin. Minuutin tauko.